Bien, chers collègues. Hyvät kollegat, menisittekö istuutumaan niin, että jokainen nyt löytää ensin paikkaansa tässä aika omaperäisessä salissa, kun ajatellaan valiokunnan kokousta. Tässä voidaan nauttia Brysselin rakennusten charmista. En kommentoi sitä sen enempää. Näemmä ensimmäiset puhujat ovat paikalla, niin mekö voi aloitella. Eli kohta yksi, esityslistan hyväksyminen. Haluaisin kolmosen ja kuutosen paikkoja vaihtaa. Jos ei kukaan vastustakaan, niin näin muutama esityslistaa. Kohta kaksi, puheenjohtajan ilmoitukset, kolme sellaista. Ensinnäkin herra Terkasi mietinnöstä. li se, li koordinaattorit toivoneet, että me voisimme valiokunnan kokouksessa hyödyntää myös asiantuntijoiden työtä ja antaa meidän lisäarvomme. Se on kai ihan ensin kerta, kun käytetään tätä mainittua yksikköä muuten työssämme. Ja nyt onkin niin, että keskustelu on vasta 9. lokakuuta. Toisin sanoen me lykkäämme äänestysten toimittamista Serkkasin mietinnöstä ylimääräiseen kokoukseen marraskuun alussa. Point B, notre... Sitten kakkoskohtaa Kokouksemme menee myös verkkoon ja kolmanneksi ilmoituksena. Oikeastaan silloin se pitää nyt aloittaa, koska se on kaikkein kivoin ilmoitus. Esitän, että me huomenna toivotamme valittain terveydenhoitoivotukset, toivotan menestystä toki Positsa kollegallemme Hän jättää meidät ja menee toiseen valiokuntaan. Mutta varmasti kaikki haluavat kiittää häntä hänen ja laadukkaasta työstä. Tämä on tosi ha- hankala sali. Jos muutkin täällä puhuvat, niin minä en kyllä ollenkaan voi keskittyä. Toisin sanoen, menemme kohtaan kuusi seuraavaksi. Siinä on herra Thomas Mann, joka voi esitellä meille Asta L olevat kompromissitarkistukset, ne on juuri meille jaettu. Näin voimme tässä käsitellä huolintaa unionin lentoasemilla. Meidän pitäisi toimita äänestys tästä huomenna. Olkaa hyvä esittelijä. Merci beaucoup, madame le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Viime viikolla Strasbourgissa meillä oli koko joukko kokouksia, muutama kahdenvälinen ja myöskin yksi yhteinen. Ja sieltä saatoimme havaita, että me olemme tässä päässeet niin sanottuna ulkorajoille, eli että saamme sellaiseksi, sopi, sellaisen sopimuksen aikaiseksi, jota voimme kuvata myöskin kompromissiksi. Tämä ei ollut missään vaiheessa helppoa, joten voin nyt todeta, että näistä kompromisseista sen verran, että me olemme päässeet sopuun. Se, että voidaanko tässä pysyä, niin riippuu siitä, koska nyt tällä hetkellä on tällaisia preppauskokouksia käynnissä. Kaksi poliittista ryhmittymää eivät osallistuneet tähän ja vihreät itse totesivat, että Euroopan komission julkilausuman haluaisivat kaataa. En tiedä, voivatko vihreät tässä nyt vielä hyväksyä nämä kompromissit, mutta haluan viitata kuitenkin siihen, että jos me emme saavuttaisi kompromissia, niin mikä sitten lopputulos olisi? Sehän olisi se, että liikennevaliokunta olisi yksin vastuussa ja kaikki ne monet asiat, joista me olemme yhdessä sopineet, esimerkiksi työntekijöiden oikeudet, sitten nämä siirtymät eri yritysten välillä ja myöskin koulutuskysymykset, joita me pidämme tärkeinä, niin loppujen lopuksi me emme sitten voi näitä saada mukaan mietintöön, koska mehän käytimme tässä kohta 50, eli tätä omaa toimivaltuutta, mikä meillä on. Eli me haluamme nyt todeta, että työntekijöillä ei olisi tällaista palkkadumppausta, että työpaikkoja menetettäisi ja tässä olisi parempi, että meillä olisi enemmän palveluntarjoajia kuin se, että emme tietäisi millaisia ehtoja he voivat tarjota meille. Sitten totesimme, että meillä on erilaiset olosuhteet lentokentillä. Tästä syystä ei voida samaa ratkaisua käyttää kaikkialla. Totta kai me haluamme työntekijöiden suojaa. Tämä on aivan äärimmäisen tärkeää. Mutta tämä kysymys, jonka näimme hiukan eri tavoin, oli se, että mille osa-alueille tämä, tätä voidaan soveltaa. Me voimme käsitellä ainoastaan sellaisia aihepiirejä näille neljälle sektorille, joissa kilpailua rajoitetaan, emmekä pysty tätä laajentamaan. Mutta nyt sitten kompromissa totesimme yhdessä, että vaadimme jäsenvaltioilta tarkistamaan, eikö näiden neljän sektorin ulkopuolella voisi olla muitakin osa-alueita, joita tulisi käsitellä. Eli annamme tämän jäsenvaltioiden hoidettavaksi. Sitten myöskin tämä työpaikkatakuu. Sellaisessa tapauksessa, että yritys myydään, tämä on tällainen yritys siirtymäkausi direktiivi, joka tällä hetkellä esimerkiksi sallii irtisanomiset eri syistä. Mielestäni me löysimme tässä erittäin hyvän kompromissin. Kompromissi A on oikeastaan yhteisten pohdintoimme ydin ja se, että myöskin vahvistaisimme tätä takuuta ABn kautta, niin se on tärkeää. Sitten toinen, mikä on tärkeää, johon liittyy useampi kompromissi, on C. Tässä täytyy työntekijöille antaa se oikeus tarkastella kilpailupapereita silloin, kun uusia palveluntarjoajia otetaan mukaan. Eli tässä avoimuus on tärkeässä asemassa. Sitten myöskin D on tärkeä se, että meillä on hyviä työntekijöitä, mutta se, että miten näitä työntekijöitä valvotaan, tämän pitäisi tapahtua vastuussa olevien viranomaisten taholta, ei ainoastaan yhden viranomaisen taholta. Eli pitäisi pitää huoli siitä, että koska meillä on eri tilanteet eri jäsenvaltioissa, niin vaatimukset, jotka liittyvät eri lentokenttiin, niin tässä viranomaiset ja lentokenttäviranomaiset ja myöskin työmarkkinaosapuolet toimivat yhteistyössä. Ja sitten vielä viimeinen kohta, koska me voimme kaikkia yksityiskohtia tässä käsitellä, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon muutamaan painopistealueeseen. Me esitämme myöskin kysymyksen, että miten sitten tämä koulutuksen kesto, yhdet ovat sitä mieltä, että koulutuksen kesto kaksi päivää riittäisi, mutta Meillä on erilaisia maahuolinta yksiköitä, jossa tämän kahden päivän määrä ei riittäisi, joten ehdotuksemme on siis vähimmäiskesto, joka olisi viisi päivää. No laatu, eli nämä eri testit ja koulutukset EUn tasolla, ne täytyy harmonisoida, että että taso ja myöskin turvallisuus sekä selkeä tulkinta siitä, mitkä ovat eh, ihmisarvoisia eh, työolosuhteita, nämä ovat asioita, joita jäsenvaltioiden tulisi käsitellä ja jäsenvaltioiden, eh, jäsenvaltiot tulisi velvoittaa tarkistamaan nämä kaikki asiat. Me tarvitsemme sosiaalista Eurooppaa, ja me olemme yhdessä työstäneet tätä asiaa. Minä toivon todellakin, että nämä kompromissiehdotukset, joita työstimme viime viikolla, vaikuttavat siihen, että me voimme loppujen lopuksi todeta, että olemme saaneet selkeän merkin työntekijöille, emme mitään alibia tai nättiä lauseketta, jossa voimme todeta, että no pistetäänpä rima niin ylös, että kaikki menevät ali. Ei tätä näin voida tehdä. Sosiaalinen Eurooppa on asia, joka täytyy myöskin kokea. Merci. Kiitos, Jutta Stein. Vielen Dank. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin pettynyt siihen, mitä kompromissineuvotteluissa saavutettiin. Ja minun täytyy todeta, että jos nyt pohdin yksittäisten ryhmien kantoja, niin se on kyllä hyvin kaukana siitä, mitä me olemme saavuttaneet. Thomas Mann kertoi hiukan tästä pakkorakosesta. Mikäli me äänestämme tätä mietintöä vastaan, niin sitten me joudumme siihen vaaraan, että työntekijöillä on vielä vähemmän suojaa kuin mitä komission ehdotuksessa on mukana. Ja tästä syystä sosiaalidemokraattinen ryhmä tulee kyllä työntekijöiden nimessä puoltamaan tätä, mutta voin vain toivoa, että täysistunnossa ja myöskin valiokunnassa myöhemmin niin tämä koko ehdotus palautetaan, koska siis ei sovi, että me voimme tässä vain yksittäisiä ryhmiä suojella tällaisessa yrityssiirtymissä. Ja kun ajatellaan tätä kompromissia, niin meillä olisi sitten yrityksessä ensimmäisen ja toisen luokan työntekijöitä. Meillä on sellainen muotoilu, jossa vain ajatellaan, että pitäisi, no kyllähän tämä on parempi kuin ei mitään, mutta enemmistö tässä talossa on niin talousorientoitunutta, että tämä ei onnistunut muulla tavoin. Meille on tärkeää, että myöskin työmarkkinasopimukset otetaan mukaan. Tämä oli vaikeampaa kuin mitä kuvittelin. Myöskin työmarkkinasopimusten taso näiden alihankkijoiden kohdalla, no tämäkin on hiukan liian heikko, mutta parempi kuin mitä kuvittelimme. No sitten nämä vähimmäisstandardit jatkokoulutusta ajatellen, tämä on mielestäni hyvä ja tässä varmastikin kansallinen taso myöskin otetaan huomioon e, ja erityispiirteet, joita tietyillä lentokentillä on. Meidän pitäisi kaikkien vielä pohtia sitä, mitä tarkoittaa sosiaalinen Eurooppa työntekijöille – onko tämä vain tyhjää puhetta, vain myöskin tekoja, sitä, että suojellaan työntekijöitä vapauttamiselta? Ähm, no Vielen Dank. Ähm, Paljon kiitoksia. No myöskin liberaaleille tämä aihe on hyvin vaikea, koska totta kai me puollamme kilpailun ja vapauttamisen lisäämistä, mutta näemme myöskin sen ongelman asettelun, että kyse on sellaisista työntekijöistä, jotka työskentelevät sellaisella sektorilla, matalapalkkasektorilla osittain, joka on melko äh, herkkä ja jota täytyy suojella. Ja tästä syystä me emme puolla monia kompromisseja, joita tänään tässä kollega Mann on esittänyt. Yksi on tosiaankin erittäin eräs strateginen tekijä. Totta kai, jos me saamme enemmistön tässä valiokunnassa taaksemme, niin meidän kyllä täytyy mennä tämän kanssa myöskin täysistuntoon. Ja jos tässä nyt tietyt aihepiirit ovat liikaa tapetilla, niin minä pelkään, että sitten täysistunnossa koko aihe ikään kuin raukeaa tai sirpaloituu. Tämä on asia, josta haluaisin, että pohdimme sitä vielä lisää. No sitten toinen asia, johon liittyy ongelmia, on tämä oikeudenmukaisuus tässä. Jäsenvaltiolla pitäisi olla tässä mahdollisuus päättää itse, että haluavatko ne tässä ryhtyä toimenpiteisiin vai eivät, mutta tämä ehdotus, joka nyt tällä hetkellä on esillä, niin tämä aiheuttaisi sen, että tietyissä jäsenvaltioissa mentäisiin jo takapakkia sisämarkkinoiden osalta – ja tätä ei voida näin tehdä, kun ajatellaan jäsenvaltioiden suvereenisuutta. Jäsenvaltioilla varmasti on hyvä kattava kuva omista työmarkkinoistaan, jotta ne voivat todeta, että onko tämä tarpeen vai ei. Joten näitä kompromisseja me emme siis puolla. Ja sitten on tämä koulutus, josta haluaisin myöskin vielä pari sanaa sanoa. Me olisimme olleet tässä liberaaleina valmiita mennä vähän pidemmälle, että olisimme vaatineet tuota viiden päivän koulutusta Uskon, että koska kyse on sellaisesta työntekijäryhmästä, jossa koulutus on äärimmäisen tärkeää tai olisi äärimmäisen tärkeää, jotta voitaisiin taata suojaa työpaikalla. Että tässä voitaisiin ottaa tämä askel ja todeta, että me haluamme antaa näille ihmisille mahdollisuuden jatkokouluttaa itseään, joten tämä muotoilu, joka meillä on tässä kompromississa, me tulemme sen kyllä hyväksymään, mutta me olisimme kyllä voineet mennä tässä pidemmällekin. Miksi tällaista työstämistä tässä tapahtuu? Me haluamme saada laadukkaampia maahuolintapalveluja. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkokoulutustaso ei tähän mennessä ole ollut riittävä. Joten jos nyt todetaan, että no kaksi päivää tämä riittää, ja sitten jäsenvaltioiden pitäisi ehkä hiukan katsella, että missä nyt voitaisiin vähän eh, tehdä jotakin muuta. Siis joko me eh, toteamme, että me haluamme lisää laadukkaata eh, laadukkuutta tähän, niin sitten täytyy myöskin investoida. Ja tämän askeleen me olisimme liberaalina ottaneet. Me tulemme tätä tukemaan, mutta olisimme toivoneet tässä hiukan lisää kunnianhimoa. Äh, Ei, kompromisseja helppoin olekaan. Thomas Händel. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kollega Hirsch tuossa totesi juuri. Jos nyt ajatellaan, että Euroopan laajuisesti tilanne on se, että tässä määritellään kaksi päivää ja ajatellaan, että tämä on hyvin turvallisuusrelevantti aihepiiri, niin viisi päivää on kyllä ihan vähimmäismäärä, jota voitaisiin ajatella. Tästä syystä minä olen täysin samaa mieltä kollega Hirschin kanssa, mutta haluaisin vielä palata takaisin alkuun. Haluaisin viitata keskusteluihimme kuulemistilaisuuksessa ja täällä valiokunnassa, joita kävimme tämän direktiivin sisällöstä. Olimme hyvin selvillä siitä melko laajalla enemmistöllä, että koko joukko asioita, ovat sellaisia, että niitä voita, niillä voitaisiin parantaa tämänhetkistä tilannetta, koska komission viimeinen liberalisointi on tietyissä jäsenvaltioissa johtanut siihen, että tietyillä lentokentillä palkkoja on dumpattu. Ja esimerkiksi Saksa, Saksassa 40 prosenttia näistä työntekijöistä voi elää vain, jos he saavat myöskin lisärahoitusta valtiolta. Joten on hyvin paljon syitä pyrkiä tämän direktiivin kohdalla tehdä parannus? No, keskustelu hän nyt tässä käydään siitä, että haluammeko parantaa tässä tilannetta vai vaiko emme. Me pääsemme sopuun siitä, että haluamme parantaa tätä direktiiviä ja direktiivi, direktiivin parannus, parantaminen kyllä on tämän valiokunnan heiniä. No minä todellakin arvostan sitä, miten paljon työtä Thomas Mann on tähän sisällyttänyt. Ja minä olen kyllä ihan melko tyytyväinen. En minäkään ymmärrä sitä, että miksi niitä aloja, joita tähän mennessä ei ole säännelty, saataisiin samalle tasolle kuin säännellyt aihepiirit. Mutta kuitenkin näissä kompromisseissa on jossain määrin parannusta, joka voisi johtaa siihen, että työntekijöiden työoloja saataisiin parannettua. Joten tästä lähtökohdasta katsottuna tällä valiokunnalla on tärkeä tehtävä. Meidän täytyy kyllä katsoa, että mitä liikennevaliokunnasta tapahtuu. Meidän kantamme täys, täysistunnossa voisi muuttua, jos nyt ajatellaan sitä kokonaiskuvaa siitä, mitä me saamme. Tulee sellainen tilanne, että pysyminen tässä tämänhetkisessä kannassa on parempi kuin ei mitään. Kiitos. Merci. Kiitos. Rouva Mert pääosastolta, joka on läsnä. Haluatteko puhua? Ehkä kerrotte, missä mennään keskustelussa neuvoston kanssa. Oui, merci, madame la Kiitos, rouva puheenjohtaja siitä, että sain puheenvuoron, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin, missä menemme neuvoston keskusteluissa. Neuvosto hyväksyi tavan liikenneneuvostossa maaliskuussa. Ja kaiken kaikkiaan samoilla linjoilla mennään kuin komissiossakin, toisin sanoen ollaan avoimia, mutta ei täysin avoimia, mitä tulee rajoitettuihin markkinoihin, mutta olisi kenties mahdollisuus kolmanteen palvelun tarjoajan kahden sijasta. Ja neuvosto puoltaa myöskin sitä, että mukaan otettaisiin sellainen mekanismi, joka, säädös, joka liittyisi siirtoihin ja joka antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden ottaa tämän säädöksen siis mukaan, kun kysymys on sijoitettujen palveluiden henkilöstön siirroista. Tässä on joitakin asioita, joista ei ole sopua, mutta komission ja neuvoston välillä on suurin piirtein sama näkemys. Sitten mitä tulee tähän ehdotukseen, niin sehän pohjaa tasapainolle ja kysymys on sellaisesta todellisuudesta, joka vaihtelee eri jäsenmaittain lentokentillä ja tietysti jokaisella säännöllä on tietty vaikutus näiden lentokenttien sosiaaliseen ja taloudelliseen todellisuuteen. Ja tässä erityisesti on haettu selvyyttä ja siirtymiseen liittyviä sääntöjä, jotta mutta yhteisön oikeus ei olisi millään lailla siirtojen este. Olemme halunneet korostaa koulutusta. Sitä ei ollut vielä direktiivissä 96 vuodelta. Sitten alihankinnat mitä tulee näiden hyväksyntöjen kestoon ja tesseihin, olemme tässä halunneet korostaa erityisesti laatua sekä myöskin tehokkuutta näissä maahuolintapalveluissa, jotta nämä palvelut toimisivat hyvin ja olisivat matkustajien käytettävissä. On varmasti vaikeata päästä kompromissiin. Nämä ovat aika monimutkaisia asioita, mutta kuulen sellaisen viestin, että koulutuskysymyksissä pyydätte, että mentäisiin vielä pidemmälle. Me olemme ottaneet mukaan tähän koulutukseen liittyviä kohtia, kun kysymys on hyväksynnöistä, kun kysymys on koulutuksesta, mutta myöskin laadun minimistandardeista. haluaisitte, että menisimme vielä pidemmälle ja komissio on valmis yhteispäätösmenettelyn puitteissa korostamaan juuri tätä. Sitten siirtokysymykset. Me olemme sitä mieltä, että Euroopan unionin ei pidä sanoa jäsenvaltioille, että niiden pitäisi toimia tietyllä tavalla. Yhteisön oikeus ei saa estää niiden mahdollisuuksia näiden siirtojen osalta, eikä voida lähteä sanelemaan myöskään näitä siirtoja. Kun keskustellaan neuvostossa, niin vain yksi jäsenvaltio on puoltanut tällaisia pakollisia siirtoja Euroopan unionissa. Olemme myöskin sitä mieltä, että artiklaan 40 liittyvät siirrot menisivät liian pitkälle ja mm, tavallaan ne eivät myöskään heijastelisi jäsenvaltioiden taloudellista ja sosiaalista todellisuutta jos ihan vain taloudellisista syistä johtuvat tai operationaalisista syistä johtuvat irtisanomiset kiellettäisiin, niin siinä mennään aivan liian pitkälle kuin mitä näissä yleisissä puitteissa säädetään tai tuossa vuoden 2001-2023 direktiivissä säädetään. Niin että jos haluat, että näitä koulutusasioita vahvistetaan, niin tässä on vielä paljon pelivaraa tähän, jotta näitä maahollintapalveluita parannetaan siirtojen osalta, jotta jos ne olisivat pakollisia ja saneltuja EUn taholta, niin tämä on hyvin vaikeata päästä sopuun tässä, kun ajatellaan sitä päätöstä, jonka neuvosto nyt on jo tehnyt. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Tiesimme toki, että tämä oli kiperä asia, vyhti, mutta katsotaan, kuinka tässä käy neuvotteluissa, kunhan parlamentti on ensin itse hyväksynyt oman kantansa. No niin, äänestämme lausunnostamme huomenna. Sen jälkeen liikennevaliokunta puolestaan lyö lukkoon oman kantansa 8. lokakuuta. Ei herra Thomas Mann, en antanut äsken puheenvuoroa, mutta ehkä vielä jotain haluatte lausua. Äh, no jos nyt lyhyesti saisin vielä sanoa jotakin. Tämä on kompromissien tilanne. Meillähän aina parlamentissa todetaan, että me emme pääse sopuun, mutta loppujen lopuksi me pääsemme kyllä sopuun. Näitä ei mitenkään nopeasti käsitelty, vaan tässä pyrimme tekemään paljon yhdessä. Mottona se, että tarvitsemme yhteisen linjauksen. Totta kai täällä voidaan olla eri mieltä. Nadia, no liberaaleiltahan todettiin, että, että tämä kaksi riittää. Mutta jos sanotaan, että viisi, niin sehän on jo askel eteenpäin. Jos kaikki liberaaleissa olisivat todenneet niin kuin sinä, niin olisimme sanoneet, että no kyllä, voimme ottaa tähän viisi päivää tai jopa enemmän, se olisi ollut hyvä. Mutta minä näin nämä myöskin eh, osapuolet tässä mukana. Myöskin ryhmän sisällä on joskus eri puraa, joten mielestäni me olemme tehneet kyllä hyvän työn. Toivoisin, että yksi ryhmä, joka toteasi, että me emme halua komission asetusehdotusta, tämä täytyy palauttaa. No, Jean, toivoisin kuitenkin, että tote, todettaisiin, että katsotaan. Siis tämä kompromissihan on sellainen askel, jonka voisimme ottaa yhdessä, positiivissakin mielessä. Minähän laskin hiukan että jos nyt ne ryhmät, jotka toteavat, että sanovat kyllä, mutta eivät kovin mielellään, niin tätä ei huomata sitten äänestyksessä. Mutta sitten jos jotkut sanovat, että ei, ja sitten nämä hyvää tahtovat puuttuvat loppujen lopuksi, jotka haluavat saada jotakin hyvää aikaiseksi, mutta toteavat, että muita tarvitaan vielä mukaan, niin sitten tämä voi kyllä muuttua hankalaksi. Koska sitten ehkä toinen valiokunta sanoo, miten tässä edetään. No, nämä työmarkkinasopimukset ovat tärkeitä, nämä normit. Me teimme selväksi sen, että lentokentät ovat erilaiset, emmekä halua liikaa vapauttamista, niin kuin jotkut tässä talossa toivovat. Me emme halua sitä. Joten emmekö voisi tätä pitää tällaisena yhteisenä perustana? Olisin hyvin iloinen, että voisimme todeta, että kaikki vaikeudet, joita meillä oli, mehän teimme tämän, jotta voimme loppujen lopuksi todeta, että myöskin näiden kuulemisten perusteella, jota meillä täällä valiokunnassa oli, niin meidän täytyy voida sanoa ihmisille, että haluamme työstää sitä, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti, palkka on järkevää ja haluamme myöskin taata lentomatkustajille, että palvelu on laadukasta. Jos me voimme tämän saavuttaa, niin sitten kyllä pääsemme valtavan askelen eteenpäin. Ehkäpä tässä nyt jotakin puheluita vielä täytyy soitella, mutta me ehkä saamme tässä yhteisen kannan aikaiseksi ja sitten voimme osoittaa myöskin sen siten, että valiokunnassa saamme sitten jopa enemmän tukea kuin mitä täällä monet kuvittelevat. Paljon kiitoksia. Ähm, no niin, jos ymmärrän nyt oikein, niin tästä tulee aika pitkä ja aktiivinen yö nähtäväksi jää. Miten huomenna äänestys sujuu? Vähän jännitystä. Sitten kohta neljä esityslista Hautala, kollegamme Birgitte Zippel esittelee meille kompromissitarkistukset. Julkiset hankinnat tekstiin. Olkaa hyvä kollega. Ja, vielen Dank. Äh, niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluan aivan aluksi todeta, että neuvottelut olivat äärimmäisen hankalat. Meillä oli melkoiset aikapaineet. Työstimme kompromisseja jopa tässä vielä viikon lopun yli ja jouduimme toteamaan, että monissa kohdin kantamme eivät ole ainoastaan täysin erilaiset, vaan jopa täysin vastakkaiset. Ja tässä kohdin, koska tilanne oli tosiaankin näin hankala ja kantamme olivat näin erilaiset, niin haluaisin kiittää niitä esittelijöitä ja työntekijöitä, jotka näissä kokouksissa ja sähköpostitse pitivät huolen siitä, että meillä on 24 kompromissitarkistusta, jotka todellakin ovat kompromissi. Toiset sanovat, että tässä mennään liian pitkälle ja toiset toteavat, että ei mennä riittävän pitkälle, mutta Thomas Mann sanoi, että tämä nyt on kompromissien henki. Meillä on, ja tämä on hyvä, kun ajatellaan tätä valiokuntaa. Saavutimme sen, että sosiaaliset kriteerit nimetään näissä tilanteissa, ei aina ikävä kyllä velvoittavina kriteereinä, mutta ne kuvataan johdantaosan kappaleessa hiukan tarkemmin, mitä nämä sosiaaliset kriteerit ovat. Ja mielestäni on tärkeää, että tällaisessa hankintamenettelyssä, kun me tästä teemme lausunnon, niin emme voi todeta, että ainoastaan ympäristökriteerit otetaan huomioon eikä sosiaalisia kriteereitä ollenkaan, joten tässä kohdin, on hyvä, että nämä eri kohdat otetaan vähintäänkin esille. Tämän lisäksi me myöskin pääsimme enemmistön kanssa sopuun siitä, että ei ainoastaan oteta huomioon paikallista lainsäädäntöä, vaan myöskin työmarkkinasopimukset. Ja tämä on hyvä askel meidän valiokunnallemme ottaa tämä asia vielä esille. Ja sitten nämä lisää perusteet tai hylkäämisperusteet, niin tässä äh, näiden kriteerien kohdalla määritelmät otettiin huomioon. Ja sitten kun ajatellaan eri hylkäämisperusteet, niin tässä otettiin eri asiat esille, mutta myöskin komission ehdotuksessa oli osa mukana, eli että tällainen hylkäämisperuste on ainoastaan silloin voimassa, jos yritys on myöskin tuomittu tuomioistuimessa. Meillä on ilo yleissopimus 94, täällä toivottiin, että se otettaisiin mukaan, mutta kaikki jäsenvaltiot eivät tätä ole allekirjoittaneet, mutta meillä on kuitenkin viittaus kyseiseen yleissopimukseen mukana tässä. Ketään ei voida kieltää sitä toteuttamasta, jos maa on sen allekirjoittanut. Tämä on ensimmäinen askel ja myöskin parannus. Ja pääsemme myöskin sopuun siitä, että tämä alhaisimman kustannuksen tai hinnan kriteeri poistetaan tekstistä. So- sopuun ei päästy ja tämä on minun mielestäni hyvin valitettavaa, mutta meillä ei siis ole sopua näiden alihankintayritysten vähentämisestä eikä myöskään tästä yritysten ketjuvastuusta. Mutta nämä kompromissit, jotka me olemme saaneet aikaiseksi, olemme saaneet sellaisen lopputuloksen, joka on vähintäänkin parempi kuin tämänhetkinen julkisten hankintojen teksti. Ja toivon, että jos tänään iltapäivällä äh, kun saadaan nuo äänestysluettelot valmiiksi, niin saamme huomenna sellaisen lopputuloksen, jossa kukaan meistä ei juhli pelkästään, mutta kaikki voivat todeta, että saamme parannusta kuitenkin tämänhetkiseen tilanteeseen, ja tämä on mielestäni jo hyvä asia. Nadjers. Thank you. Uh, on behalf of our ALDE shed... Kiitoksia. Kiitos ALDE uh, varjoesittelijän puolesta haluan kiittää tästä työstä. Olemme todella keskustelleet näistä kompromissitarkistuksista ALDE-ryhmässä ja um, ensinnäkin tässä on 12 kompromissia, joita voimme tukea ryhmässämme. C, E, J, L, K, S, T, V, 2 V, X. Ja toisaalta ALDE ei voi tukea seuraavia kompromisseja seuraavista syistä. Kompromissi B, koska se ei ota huomioon tarkistusta 11, jonka on jättänyt kollega Haakin. Sitten kompromissi C, Siinä on mukana viittaus ilon yleissopimukseen ja viittaus myöskin työntekijöiden suojelusääntöihin, jotka ovat voimassa jäsenvaltioissa joko alueellisesti tai paikallisesti missä työ toteutetaan tai palvelut tarjotaan. Ja nämä viitteet tuovat juridisen epävarmuuden suhteessa työntekijädirektiivin. FM. Äh, useat muut kompromissit eivät samasta syystä mene lävitse, koska tässä on tiettyjä äh, suojelusäännöksiä äh, sen osalta, missä tämä palvelu tarjotaan tai missä työ tehdään, niin siinä on myöskin juridista epä, selvyyttä, samoin kompromissi I siinä kysymys on sellaista kysymystä, että me hyväksyä. Samoin N ja G ei ole myöskään hyväksyttävä. Olisimme halunneet, että tästä olisi keskustelu toisen direktiivin yhteydessä. Kompromissi P, tätäkään emme voi hyväksyä, koska nämä tarjoajaviranomaiset voivat tässä tietyllä tavalla toimia sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Haluaisimme, että tässä pidettäisiin ne kuitenkin kilpailut keskityt tasa-arvo voimassa ja kompromissi Y samoin ja Z ja tämähän liittyy näihin alkuperäisiin viitteisiin. Tätä direktiiviä pitäisi siis soveltaa työntekijädirektiivin yhteydessä ja tässä tuodaan siis lisää juridista epävarmuutta. Kiitos. Ähm. Madam Chair. Thank you, Madam Chair, and thank you to our Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Birgit Zippelille valmistelijalle. Hän on pärjännyt hyvin ja kuten jo mainitsikin, nämä ovat kompromisseja. En mä nyt ihan ole tyytyväisiä, mutta kyllä ne kelpaavat. Kansanpuolueessakin voidaan tukea antaa kompromisseille. Tai sitten jo olemme joissakin kompromisseissa mukana, kuten Rova Zippel totesi, niin no, se, että tarkistus on hyvä tähdäntä, se oli hankala pala, mutta on erittäin tärkeää, että hankintaperiaatteet tuodaan selkeästi julki, kuten nyt tässä. Noin lyhyesti virsi kaunis haluaisimme vastinetta varoille ja nimenomaan veromaksajien varoille. Tässä tapauksessa olen iloinen myös siitä, että Meillä on ilon yleissopimuksen muotoilu mukana. Olen aivan varma, että todennäköisesti neuvostonkin puolella tämä voitaisiin hyväksyä. N-tarkistus seuraavaksi. Meillä on alihankkija lauseke. Minusta on erittäin tärkeää, että nimenomaan päätoimittaja huomioi tämän ottaa myös alihankkijat nimineen, oikeudellisen edustajan ja niin edelleen. Alihankkijalauseke on nyt niin selvää, että sen ansiosta ryhmämme ei välttämättä halua tällaista yhteisvastuuta, tällaista yhteyttä, joka meni paljon pidemmälle kuin monissa jäsenvaltioissa lainsäädännössä ja sääntelyssä on vielä. Tämä artikla tuskin tilannetta parantaisi, jos se sitten hyväksytään Imkossa. Lisäksi mainitsisin vielä ZA-tarkistuksen. Vaikka se nyt liittyy jonain tuossa kappaleisiin, on kuitenkin erittäin tärkeää, että me esitämme eri kriteerit sosiaali- ja ympäristökriteerit esimerkiksi. Niin, että tehdään selväksi, että sopimusviranomaiset myös tukeutuvat kriteereihin ja se pitäisi tehdä niin, että se tulee selväksi ihan kaikille. Myös ne tarjouksen tekijät, jotka tarjouksen jättävät, niin tietävät sitten, mitä kriteereitä heiltä peräänkuulutetaan. Kyllä tiedän, että tässä tarkistuksia on aika lailla äänestysluettelossa, mutta olen jo kuullut, että monet tarkistukset eivät kuulu edes tämän valiokunnan toimivaltaan. Eli todennäköisesti ne perutaan tai niitä ei voida ollenkaan käsitelläkään, niin toivottavasti huomenna meillä on hiukkasen lyhykäisempi äänestysluettelo kuin mitä ehkä nyt on. Kiitos Birgit vielä kerran hyvin hoidettu homma, vaikka se olikin tiukka paikka. Ähm, Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ennen kuin vielä annan puheenvuoron valmistelijalle, eikö kaikki ovat kertoneet mielipiteensä? Eli valmistelija vielä, olkaa hyvä. Ja, ich will unsere niin minä en halua tässä pitkittää turhaan tätä keskustelua, mutta haluan kuitenkin tässä kaksi asiaa ottaa lyhyesti vielä esille. Alderyhmän kollega totesi, että tässä voisi olla jotakin oikeudellista epävarmuutta, jos ajatellaan, tai jos vedotaan paikan päällä voimassa oleviin työoloihin. Direktiivissä on toinen artikla, jossa palvelun tarjoajalla on velvollisuus antaa tietoa näille potentiaalisille yrityksille siitä, mistä ne saavat tietoa sopimuksista, joista täytyy pitää kiinni, niin että jokainen yritys voi etukäteen katsoa, mitkä edellytykset ovat voimassa ja mistä täytyy pitää kiinni. Voin Saksan näkökulmasta sanoa, että tässä usein on kilpailun vääristymää liittyen siihen, että paikallisia tariffeja tai lakeja ei noudateta, koska ne yritykset, jotka ovat paikan päällä sosiaalisen valvonnan alaisia ja pitävät kiinni kaikista ehdoista, tipahtavat tällaisen tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska näiden kriteerien noudattaminen on liian kallista. Ja tässä totta kai tämä kilpailukysymys voidaan nähdä kahdesta näkökulmasta. No se, että tässä tietyt sosiaaliset yritykset saisivat joitakin näitä palveluja, niin tämä on asia, joka on toiminut viimeisten vuosien aikana hyvin ja sen täytyy olla meillekin tärkeä, koska tässä on usein kyse myöskin siitä, että tarjotaan esimerkiksi vammaisille tai ö, onge- muille ihmisille, joilla on ongelmia tarjota työpaikka, koska heillä ei välttämättä ole mahdollisuutta saada työpaikkaa muualta ja tämä on myöskin järkevä lähestymistapa, eikä tämä myöskään johtaisi kilpailun vääristymiseen. Minä haluan lopuksi vielä kiittää kaikkia niitä, jotka olivat mukana tämän kompromissin luomisessa, ja todellakin odotan jännityksellä, että miten pitkä tuosta äänestysluettelosta mahtaa tullakaan. No niin, lykkyä tykö kaikille niille, jotka sen laativat. Eli toimitamme äänestyksen todellakin huomenna. IMKO-valiokunta, joka on siis tässä toimivaltainen, puolestaan 10. lokakuuta. No niin, sitten menemme seuraavaksi kohtaan 10 puhujakorjaa kohtaan 5 esityslistalla. Siinä aiheena on viisi kompromissitarkistusta 130 tarkistuksesta on päännytty siihen lukuun. Kyseessä on kollegamme Maneskun lausunto – vesienergiahuollon sekä liikenteiden postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnat. Rova Manesku on estynyt tulemasta tänne, eli Nadia Hirsch korvaa hänet. Thank you. Uh, on behalf of our rapporteur Ramona Manes... Kiitoksia. Maneskun puolesta minä haluaisin ensin esittää kiitokseni varjovalmistelijoille hyvästä yhteistyöstä. Meillä on kaiken kaikkiaan neljä kompromissia nyt ja kansanpuolue ja D ovat se vahvistaneet mukaan lukien ne tarkistukset, joita mekin olemme tarkastelleet, että siellä on seura, suora yhteys valiokuntamme työkön. Siksi kompromissitarkoitukset liittyvät johdantokappaleeseen neljä, joka osoittaa, mikä on julkisen halkinnan rooli 31 artikla, joka liittyy sosiaalisissa yrityksissä tai suojatyöpaikkoihin, 35 kohta 1, merkinnät, artikla 70 kohta 5, joka liittyy osallistujien valintaan ja sopimuksiin. Ja sitten vielä kiittäisin kerran vielä mielenkiinnosta, jota on osoitettu tätä lausuntoa kohtaan. Onko täällä puheenvuoropyyntöjä mahdollisesti? Kyllä. Karola. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én is a Nárnyék jelentésnevők nev... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua varjo esittelijä nimissä, joka nyt äänestää toisessa valiokunnassa. Se, mitä Rova Hirsch sanoi, on ok ja ö, haluan vahvistaa sen, mitä nyt jo on sovittu. Meidän ryhmämme tukee kaikkia näitä kompromisseja. Merci. Kiitos. Françoise Castex. Oui, nous avons, nous... Kyllä, mekin tuemme kompromisseja. Niin, tässä on tarkkaan kuunneltu meidän näkemyksiä ja mielestäni viimeisin keskustelu oli erittäin hedelmällinen. Kuitenkin on ikävää, että viittaukset 26 pöytäkirjaan eivät ole sen paremmin mukana näissä kompromisseissa. Siksi me haluamme äänestää muitakin tarkoitusten puolesta, jotka ovat tässä tarkempia, mutta ne eivät nyt ole mukana kompromisseissa. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä vielä? Eipä taida olla. Toisin sanoen, rouvalla ei ole mitään lisättävää. Toivottavasti Rova Manesku puolestaan noudattaen tätä samaa keskustelun henkeä. Toimintamme äänestyksen huomenna ja saman aikataulun mukaan kuin oli myös Zippelin lausunnossa. Onko herra Becker jo tullut? Kyllä. Eli voimmekin ottaa kohdan kolme esityslistalla. Siinä me keskustelemme siis herra Beckerin mietinnöistä sosiaalisen yrittäjyyden aloite, suotuisan toimintaympäristön luominen, sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia ymmärtämyksestäne siinä suhteessa, että tätä kohtaa hiukan lykättiin tässä esityslistalla. No tämä otsikko, jonka tässä esititte, eli tämä sosiaalisen yrittäjyyden aloite, niin haluaisin hiukan pohtia sitä. Eli tässä tarkoituksena on saada aikaiseksi hyvä ilmapiiri tällaisille sosiaalisille yrityksille. Ja tämä on se selkeä tausta sille, miksi haluan myöskin komissiota tässä kiittää, koska se tämän aloitteen otti hoitaakseen. Ja minä viittaan tässä aivan erityisesti siihen, että kun meillä oli 283 tarkistusta ja 29 kompromissia, niin saimme silti äh, rajat ylittävän loistavan lopputuloksen ja erityisesti tässä haluan kaikkia varjoesittelijöitä äh, Giegold, Gönsch ja Murphy kiittää ja myöskin EPPn sihteeristöä. Tämä oli hyvin myönteinen kokemus tälle ensimmäiselle esittelijän toimennelle. No tämä sosiaalinen yrittäjyys, sillä on aivan valtaisaa potentiaalia ja sillä on varsinkin potentiaalia siinä, mitä me nimitämme vihreäksi ja valkoiseksi taloudeksi. Ja totta kai tässä on myöskin työpaikkapotentiaalia nuorille ihmisille. Mutta me käsittelemme totta kai määritelmiä, me pyrimme nämä synkronisoimaan Euroopan investointirahaston ja myöskin muiden samanaikaisten toimialojen kanssa, joiden täytyisi tässä toimia yhdessä. Haluaisin lyhyesti tässä nimetä muutaman painopistealueen, jotka menevät vielä tämän työpaikkapotentiaalin ulkopuolelle, eli tähän kuuluu se innovointimahdollisuus, jota tällä sosiaalisella yrittäjyydellä on, ja että me kaikki, jotka työstimme tätä mietintöä, halusimme saada sen mahdollisimman laajaksi, koska me uskomme, että nämä uudet edellytykset, jotka ovat mukana tässä mietinnössä, mutta myöskin muut elementit, joita esimerkiksi investointirahaston kautta tulee, tulee mahdollisuus tarjota uusia kehityskulkuja ja innovointia. Me halusimme edistää tätä, emmekä estää. Tästä syystä me otimme esimerkiksi nämä uusinvestoinnit ja henkilöstön mukanaolo ja tarjonnan suuri kirjo, niin tässä me puolsimme hyvin avointa, suurta, selkeää määräystä. Ja myöskin painotimme sitä, että mikään yritys ei voi nimetä, nimetä itseään sosiaaliseksi yr- yritykseksi, jos ei se voi tarjota tällaisia sosiaalisia palveluja. Me käsittelemme kaikkia mahdollisuuksia ja vaadimme myöskin perustason tutkimusta. Haluan lopuksi vielä todeta, että varsinkin tässä kommunikointi on tärkeää. Tähän kuuluvat parhaat käytänteet, eri foorumit ja myöskin muut toimenpiteet joiden tarkoituksena on saada kansalaiset mukaan tähän hankkeeseen. Ei varmastikaan ole liikaa todettu, että kun ajatellaan eh, sitä suurta tarvetta, mitä tänä päivänä jo on sosiaaliselle yrittäjyydelle, niin kaikkien näiden samanaikaisten kehityskulkujen ja tämän mietinnön avulla saamme aikaiseksi uusia mahdollisuuksia, edellytyksiä – ja voimme ehkä myöskin saavuttaa sen, että nuoret tulevaisuudessa voivat suurella innolla ammatteihin mukaan, koska heillä on edellytykset siihen. Kiitoksia paljon. Merci, Kiitoksia. On jopa nuoria olemassa, jotka heittäytyvät tämän tyyppisiin hankkeisiin ilman mitään erityisiä tukia. Kinga Göns ja Nadia Hirsch seuraavaksi. Very much. Uh, first of all, I would like... Kiitos. Ensiksi haluan kiittää esittelijää, herra Beckeria, avoimuudesta yhteistyössä. Kuten mainitsitte, paljon oli tarkistuksia jätetty ja nyt meillä on kompromissitarkistuksia. Toivon mukaan poliittiset ryhmät niitä viisaasti tukevat. Ja nyt meillä on myöskin määritelmä – joka on samassa linjassa ähm, sosiaalisten yrittäjyyden ja yritysten äh, määritelmien kanssa ja sosiaalisen muutoksen innovaation määritelmien kanssa, niin että nämä tukevat toisiaan. Nyt nämä kompromissitarkistukset siis viittaavat, viittaavat äh, prioriteetteihimme ja toisaalta olisikin hyvin tärkeää nähdä tämä koko äh, kuva, koko maisema – näistä haasteista, joita sektorilla on. Yksi haasteista on se, että meillä ei ole riittävästi nuoria. Olisi hyvin tärkeää, että kehitettäisiin toimintaa mm, täälläkin nuorille. Olisi myöskin hyvin tärkeää, jos nähtä, että nähtäisiin sellaista rahoituksellista vakautta näille sektoreille, josta olemme tästä nyt jo keskustelleetkin, ja kuinka me voisimme edelleen, tätä, edelleen tämä mietintö siinä tässä mietinnössä pitäisi myöskin ottaa huomioon nämä sosiaalisesti asemassa olevat ryhmät tällä alalla. Olemme jättäneet tarkistuksia, jotka liittyvät työmarkkinaosapuolten väliseen vuoropuheluun, ammattikoulutukseen, taitojen vastavuoroisen tunnustamiseen tällä alalla työskentelevien osalta, niin että toivon, että kaikkien näiden keskusteluiden ja valmisteluiden jälkeen tulos on hyvä huomenna. Kiitokset vielä oikein hyvästä yhteistyöstä. Oh, no niin, tässä tämä, mutta jo keskustelu on tahtiakin. Nadja Hirsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin aivan aluksi kiittää kollega Beckeriä hyvästä yhteistyöstä. Varjoesittelijätapaamiset olivat hyvin jännittäviä, mutta myöskin melko vaativia, varsinkin tulkeille. Mutta uskon kuitenkin, että tämä heijastelee sitä, että me olemme vielä aika alkuvaiheessa tämän aihepiirin osalta ja oli hyvä askel, että me Euroopan parlamenttina käsittelemme tätä niinkin intensiivisesti ja että me käsittelemme myöskin näitä eri määritteitä, eli mikä, kuka käsittää mitäkin. Tässä käytiin hyvin filosofisiakin keskusteluja jo, mutta tämä menee kyllä juuri siihen suuntaan, koska kansalaisethan vaativat entistä enemmän tätä keskustelua liittyen sosiaaliseen yrittäjyyteen, joten tämä on varmastikin erittäin hyvä aloite ja hyvä mietintö. Olen iloinen myöskin siitä, että äh, me Alden puolelta tulemme tukemaan kaikkia kompromisseja. Kollega Kinga Gönsch mainitsi tässä jo monia asioita, enkä niitä nyt tässä enää toista. Mutta uskon, että on äärimmäisen tärkeää, että me tässä menemme sellaiseen suuntaan, jota monet eh, kansalaiset pitivät mielenkiintoisena myöskin parlamentin ulkopuolella ja tässä voidaan myöskin tietoisuutta lisätä tulevaisuutta ajatellen, että tämä voisi olla tie, jota pitkin edetä. Kiitos. Onko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. No niin. Herra valmis esittely, olkaa hyvä. Vielen Dank. Äh. Paljon kiitoksia myöskin näistä ehdotuksista, joita tänään tuli. Me saimme tässä vihreiltä ja allelta yksittäisiä kommentteja. Totta kai me tulemme ne kaikki ottamaan huomioon. Tarkastelemme niitä vielä hiukan lähemmin. Paljon kiitoksia kaikille yhteistyöstä ja pyydän, että saan mahdollisimman laajan rintaman tämän asian taakse, koska näin me voimme myöskin osoittaa, miten me, millaista, miten me arvostamme tai arvotamme tätä sosiaalista yrittäjyyttä tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitos esittelijä. Eli toimintamme äänestykseen tästä valiokunta mietinnöstä huomenna tilanteessa, jossa me oikeastaan kaksi hetkeä kohtaavat. Me osallistumme talousasiavaliokunnan töihin – mietinnön tiimoilta hyväksytty juuri täysistunnossa ja se sivuaa myös tätä laajempaa teemaa, jota tässäkin käsitellään. Sitten toisaalta tässä odotellaan myös komission jäsenen meille lupaamaa aloitetta liittyen myös teidän mietinnön tematiikkaan palautin tavan mieliimme, katsotaan sitten äänestyksen jälkeen, mutta kuitenkin toivomme tämmöisissä kuvioissa, että kun olette nyt päätyneet ryhmien yhteistyön ansiosta kompromisseihin, niin toivottavasti niistä tulee sitten innoitusta myös komission tulevalle asiakirjalle. Nähtäväksi jää, miten me reagoimme puolestaan uuteen tiedonantoon, jonka komissio meille toimittaa. No niin. Seuraavaksi kohtaan seitsemän esityslistalla. Siinä tarkastellaan kompromissitarkistuksia. Luova Eurooppa-ohjelma lausuntoon. Tästä mm, alusta Ginga Gönsch. Thank, you very much. Uh, just a short summary about the... Kiitoksia kovasti. Todellakin olemme valmistelemassa kulttuurivaliokunnalle lausuntoa. Tämä seuraa varhaisempaa media media mundusohjelmia. Tässä mennään vähän korkeammissa luvuissa tukea ajatellen. Tarkoitus saada aikaa luovaa teollisuutta, joka olisi kilpailukykyisempää ja työllistäisi enemmän väkeä näin kriisin aikoina. Näin autettaisiin kilpailukykyä tälläkin tapaa, kun ajatellaan, että ei olla niin korkeakulttuurissa kiinni ja suunnattaisi enemmän kilpailukykyyn kulttuurissakin. Tästä on käyty pitkiä keskusteluja. No sanon tämä, koska me kävimme pitkiä keskusteluja varojen kesken, siis siitä, Voidaanko ajatella, että tätä perätään myös luovalta alalta? Olimme jotakin samaa mieltä, että kyllä tämä luova alakin voi olla kilpailukykyistä tarjolla koulutusta tai muun tyyppistä apua. Kyllä on tämä mahdollista myös osassa luovaa alaa, vaikkei se nyt totta olekaan tällä hetkellä. Me kävimme sisältörikasta keskustelua ja lopuksi päädyimme siihen, että Tämä on aika tärkeä käsite ylipäätään, ettei puhuta pelkästään tästä, mutta pääosin kilpailukyvystä. Ja miten sitä voidaan kohentaa tällä alalla. Ei sitä voi jättää pelkästään niin. Vihreät ja GUE eivät pystyneet tätä kilpailukykyajatusta tukea, muut kylläkin. Siellä on Pari kompromissitarkistusta ilman vihreiden ja Guen tukea toki. Muut kompromissitarkistukset saivat kaikkien tuen jotakuinkin. Niissä puhutaan muun muassa nuorten osallistumisesta toimijoina. Huomioidaan myös tavalla tai toisella – toimijat, jotka ovat heikommassa asemassa, myös eri alueet ja jäsenvaltiot, joissa ehkä on vähemmän tuotantokapasiteettia, vähemmän rahoitusta, päästä eteenpäin tällä saralla, niin että niitäkin tuettaisiin pääsemään kohti tällaista tuotantoa ja jakelua. Sovimme myös siitä, että yrittäjyystaidot ovat tärkeä, jos me haluamme jotenkin kohentaa tämän alan kapasiteettia niin, että saavutettaisiin myös rahoituksellinen riippumattomuus. Eli 38 tarkistusta ja 14 kompromissia ja kaksi todellakin sellaista, jotka eivät saaneet kahden tukea keskus, pitkien keskustelunkaan jälkeen, mutta toivottavasti saadaan aikaan sellainen luonnos, joka myös tukisi kulttuurivaliokunta. Kiitos muuten kaikille vain osallistumisesta. Keskustelu on kovin sisätorikkaita ja hyvin tärkeitä. Nadia. Nadia Hirsch. Taas teidän vuoronne. <laughs> Vielen Dank. Ähm, vielen Dank. Paljon kiitoksia. Kiitokset myöskin valmistajalle hyvästä yhteistyöstä. Me löysimme tässä hyviä vastaavuuksia, täydennyksiä ja me liberaalit voimme myöskin tukea näitä kaikkia kompromisseja. Olen erittäin iloinen tästä. Tässä oli kaksi tärkeää asiaa, eli se, että tämä kilpailu tulee mukaan, ja varsinkin kun ajatellaan luovaa teollisuutta, niin se on siinäkin hyvä, koska tämä myöskin antaa ihmisille mahdollisuuden tuoda uusia ideoita mukaan ja toimia yhdessä. Ja myöskin näin voidaan saada nuoria mukaan ja voidaan tukea erilaisia vaihtoohjelmia Ja päästään tässä asiassa eteenpäin, joten haluaisin tässä mielessä kiittää vielä kerran ja varmasti huomenna äänestys tulee olemaan erittäin mieluisa meille. Kiitos. Herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Minäkin haluan kiittää valmistelijaa. Tässä työilmapiiri oli hyvin rakentava ja tässä käytiin hyvin intensiivisiä ja älykkäitä keskusteluja. Mutta tämä kilpailukyvyn äh, teema oli mukana koko ajan näissä keskusteluissa hyvin eri tasoilla. Yhtäältä puhutaan Euroopan kilpailukyvystä. Luovan talouden täytyy maailmassa äh, toimia äh, muita tahoja vastaan – me tiedämme tämän Yhdysvalloista, tiedämme sen Intiasta, Kiinasta ja myöskin muilta maailman alueilta, mutta tätä ei pidä ymmärtää ainoastaan kaupalliselta tasolta, totta kai myöskin siltä, mutta totta kai tämä täytyy myöskin nähdä, että tässä kyse on myöskin yhteiskunnallisesta vastuusta, joka ei aina vain tuota jotakin. Ja totta kai tämä vastuu täytyy nähdä myöskin tämän luovan talouden osalta, eikä ikinä saa unohtaa sitä, millainen potentiaali myöskin tällä talouden osa-alueella on. Esimerkiksi Saksassa tämä volyymi on sama kuin autoteollisuudessa ja se on todellakin Euroopan suurinta, joten haluaisin, että pidätte mielissäni, millaisia merkityksiä tällä koko mietinnöllä on tässä työssämme. Kiitos. Merci. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Eli toimitamme äänestykseen huomenna. Toivoten, että kulttuurivaliokunta 9. lokakuuta puolestaan huomioi mahdollisimman suuren määrän meidän lisäyksistämme. Menemme kohtaan kahdeksan. Ei kun anteeksi, Kingaa. Halusitko vielä jotain lausua? Ette. No siitä vaan. Just, No more comments. Kiitos, en kommentoi. Euh, Eli menemme kohtaan kahdeksan esityslistalla. Siinä minä esittelen teille kahdeksan kompromissitarkistusta, jotka olemme laatineet yhdessä varjo valmistelijoiden ja tarkistusten tekijöiden kanssa. Tämä on meidän lausuntomme, joka liittyy monivuotisiin rahoituskehyksiin 2014-2020. Ennen kuin esittelen varsinaisia kompromissitarkistuksia, niin muistuttaisin, että tässä meidän valiokunnassamme tämä lausunto on äärimmäisen tärkeä, kun ajatellaan parlamentin kanta ylipäätään, kun neuvotteluja käydään. En sano siitä syystä, että minä nyt olen tässä valmistelijana – tai vaatimattomuudesta. Me tiedän varsin hyvin, että parlamentti on halunnut hyväksyä strategian, jonka myötä me teemme eron siinä, kun me käymme keskustelua oikeusperustasta ja sitten toisaalta koko paketista käymme neuvotteluja ja monimuotoista rahoituskehystä käsiteltäessämme. Meillä on siinä ensimmäisessä hyvin innostunut porukka käsittelemässä. Herra Kozak, Steinbrück, Hakin ovat siellä mukana. Mokan Schachtiekin. Siinä meillä on yhteispäätösmenettely neuvoston kanssa ja me kyllä tiedämme, minkälaisia karikkoja siinä on. Tämän rinnalla me myös teemme panoksemme neuvotteluissa neuvoston kanssa koskien nimenomaan monivuotista rahoituskehystä. Tässä osaa neuvotteluja ei ole varmaan jäänyt huomaamatta, että Euroopan neuvoston puheenjohtaja Herma, Herman von Rompäy mainitsi marraskuun 22. ja 3. päivä, kun on ylimääräinen Euroopan neuvoston kokous – Puheenjohtajavaltio Kypros on neuvottelupalikoita hiukan järjestellyt myös ajatellen omaa aikatauluaan. Mutta parlamentissa me toisaalta joudumme tilanteeseen, jossa meidän on tuotava julki selvästi meidän ajatuksemme, lähettää selvää viestiä vielä ennen kuin 22. ja 3. päivä marraskuuta neuvosto kokoontuu. Niinpä parlamentin puhemiehen vastuu tässä niin kuin tuossa kontaktiryhmässä, te nyt tiedätte. Siis siellä on puhemies, esittelijät, valiokun, budjettivaliokunnan edustajia, joitakin varjoesittelijöitä, siis myös budjettivaliokunnasta on edustaja, kuten myös niin kutsutusta teknisestä valiokunnasta. No, heidän kesken on sovittu, että parlamentti laatisi myös väliaikakertomuksen mietinnön, joka ei olisi mitenkään meidän lopullinen kantamme vielä monimuotisen rahoituskehyksen, vaan sen myötä voitaisiin lähettää selkeää viestiä ennen neuvoston kokousta 22. ja 3. marraskuuta. No totta kai poliittiset ryhmät ovat tässä hyvin innokkaina mukana laatimassa väliaikamietintöä, jonka hyväksymme marraskuun täysistunnossa Strasburgissa 16-17 päivän nurkilla juuri ennen siis Euroopan neuvostoa. Teknisenä valiokuntana kuitenkin tilanne oli se, että kun nyt huomenna toimitamme äänestykseen, niin se on sitten meidän panoksemme tämän väliaikamietinnön laatimiseen – Siksi on tärkeää miettiä, minkälaista viestiä haluamme lähettää. No niin, me olemme laatineet kompromissitarkistuksia. En nyt ihan tiedä, mikä tämä lopullinen kohtalo on. Ei välttämättä niin selkeä kuin mitä tässä kuvailen, mutta kuitenkin hyvä nyt lähteä liikkeelle. Ensimmäinen kompromissi on sellainen, jonka myötä me olemme pystyneet heti lausunnon aluksi palauttamaan mieliin Eurooppa 2020 strategia ja se, miten nämä kolme tavoitetta määritellään. Ne, jotka ovat sit strategiassa, ne kuuluvat myös meidän valiokuntamme toimivaltaan koulutus, siis Nuorille halutaan pätevyyksiä, työllisyys ja köyhyyden torjunta tavoitteet. Sitten toinen kompromissi. Löytyy oikeastaan Chapa Örin ansiosta. Siinä huomataan kaikki se, mitä on jo tapahtunut aikaisemmalla ohjelmakaudella. Siinä nimittäin huomattiin, että kriisin vuoksi ohjelmakaudella – tarvittiin enemmän joustovälineitä niin, että voidaan uudelleen ohjelmoida myös. Sen vain toteamme B-tarkistuksessa. Kiitoksia kovasti Shapa Örille, että hän hyväksyi tämän uuden kompromissin. Kompromissi C. Siellä on oikaisu ja lisäys. Oikaisu liittyy siihen, että itse asiassa kun me korostamme 25 prosenttia, joka on siis varattava sosiaalirahaston vartoin, niin se pitää laskea rakennerahastojen pohjalta pelkästään. Ja siinä otetaan huomioon koko kohesiopolitiikka, kuten komissio on esittänytkin. Ja totta kai sosiaalirahaston kysymys ja kiitos muuten tarkistusten esittäjille, että tämä on korjattu. Ei siinä ole ajatella sosiaalista investointia ylipäätään, vaan erityisesti työllistettävyys. Neljäs tarkistus on myös tärkeä, nimittäin siinä kielen käyttöä mukautamme myös ajatellen globalisaatiorahaaksi, kuten tiedätte, rahasto on hyvin uhattuna neuvostossa. Myös sellaisten jäsenvaltioiden parissa, jotka aikaisemmin ovat sitä käyttäneet esimerkiksi tavalla – tai sitten myös niiden parissa, jotka vielä nykyäänkin ovat turvautuneet siihen. Eli tässä korostetaan vain se, että ihmisiä voidaan jälleen saada työmarkkinoille takaisin, jos he ovat joutuneet työmarkkinoiden muutosten kouriin ja uhreiksi. Ja se, minkä tyyppisiä työpaikkoja pitäisi saada, aikaan siirtymäkaudella, koska me olemme huomanneet valiokunnan työryhmässä, joka on näitä tapauksia käynyt läpi, että se, että jos tarjotaan jotain koulutusta, niin ei se välttämättä kuitenkaan ole ihan optimaalista ajatellen työmarkkinoiden kehitystä niin päin pois. Me haluamme nimenomaan täsmentää myös, minkä tyyppistä koulutusta pitää tarjota, siis, eli sen pitää noudattaa myös Euroopan unionin yleistä strategiaa, siis energiariippumattomuutta ja niin päin pois. Eli tässä laadukkaita työpaikkoja. Viides kompromissitarkistus on sekin tärkeä. Se liittyy kaikkein vähäosaisille tarjottuun ohjelmaan. Tehän tiedät, että jo tämä on vähän vaarassa, mitä nyt viime aikoja – viime aikoina on huhuja kuultu komissiosta, niin vaikuttaa siltä, että elintarviketuki tuki olisi yksi elementti laajemmassa ohjelmassa. Emme nyt halua mitenkään lannistaa tällaista suuntausta komissiossa. Kuitenkin pitää mielessä, että elintarvikkeen ulottuvuuden pitäisi olla mukana myös tässä ohjelmassa. Kompromissitarkistus 6 on mielestäni sekin hyödyllinen, koska sen myötä voidaan parlamentaarinen työ taakkaamaan. Viime koordinaatiokokouksessa muistaakseni liberaaliryhmä, ALDE anteeksi, pyysi, että jotenkin seurattaisi myös lainsäädännön toteutumista Euroopassa. No nimenomaan hiukkasen tässä hengessä on erittäin tärkeää, että parlamentin jäsenetkin seuraavat varojen käyttöä niin että konkreettisesti osallistuvat myös seurantavaliokunnan töihin. Kompromissitarkistus 7. Sekin liittyy muuten lainsäädäntöosaan, tavallaan toisen osaan tekstiä liittyen toimintojen sopimukseen. Se on mukana monivuotisessa rahoituskehityksessä. Tämä liittyy tähän keskusteluun Harkinin kanssa, mikä on globaalirahaston tulevaisuus ja missä määrin varoja voidaan saada käyttää nimenomaan maata, maanviljelijöille. Kompromissitarkistus vetää lankuja yhteen näiden eri näkemysten kanssa ja se oli erittäin hyödyllistä sekin. No niin, viimeisenä kompromissitarkistus, joka huomioi myös Örin tarkistuksen siinä, missä määrin käytetään, missä aikataulussa, aikataulussa tätä samaista rahastoa ja minne voidaan osoittaa näitä varoja, jos on niitä jäänyt käyttämättä. Kaikki tämä perustuu alkuperäisiin lukuihin komissiolta. Minä olin ymmärtävänä, että ei tässä saa puuttuakaan lukuihin – Voi olla tietenkin, että näitä edes voida näitä ottaa käsittelyssä huomioon, mutta no siitä voidaan keskustella. No anteeksi, että vähän pitkälti puhuin, mutta kun keskustelu aikana käytiin, kun käydään täysistunnossa keskustelua, niin on hyvä aina, että keskustellaan sisällöstä, ettei vain muusta, koska varjojen kanssa keskustelu sujui hyvin. Ja varmasti muutkin haluavat tietää sisällöstä tarkemmin. Sapa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 ette tehneet varjoesittelyiden työtä yhtään helpommaksi ja EPPn puolesta toivotan tervetulleeksi sen seikan, että useimmat näistä ehdotuksista ovat jo tässä kompromissitarkistusluettelossa mukana. Minulla olisi vain yksi seikka, tai oikeastaan kysymys, joka liittyy tarkistukseen H. Voimme puhua, emme voi puhua luvuista, mutta jos komission ehdotuksessa on mukana tiettyjä lukuja, 420 miljoonaa euroa EGR varten, niin Eikö se ole asia, joka meidän täytyy hyväksyä? Kysymys on varauksesta. Me kaikki tiedämme tämän ja tiedämme, että että keskustelemme myöskin siitä, missä määrin EGR-globalisaatio rahasto kattaa tiettyjä tukikelpoisuuskriteereitä. Sitähän käytettiin aiemmin 500 miljoonan osasta. Ja minun tarkistuksessani olen ehdottanut, että pidettäisiin kiinni tästä 500 miljoonasta. Sillä ei ole mitään arvoa eleenä, jos hyväksymme komission ehdotuksen tämän luvun osalta. En usko, että tämä heikentäisi meidän neuvotteluasemaamme, jos ajatellaan globalisaatiorahastoa ja tulevaisuutta. Minä pitäisin kiinni tästä ja pitäisin kiinni 500 miljoonasta. Kysymys on periaatteesta, vaikkakaan emme kenties ole pystyneet tähän mennessä vielä käyttämään kaikkia 500 miljoonaa. Ja itse asiassa sivumenen sanoen me tuemme mietintöä kokonaisuudessa. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Jos ei, minä vastaan herra Öörille. Mietimme vai olisiko ratkaisu löydettävissä siitä, että ei panna lukuja, vaan sulkuihin kolme pientä pistettä. Niin mitä siitä syystä komissio linja varmasti on se, että evätään se, mikä yhtäältä kuuluu teollisuustyöpaikkoihin ja globaalirahastosta ja sitten toisaalla maanviljelijät. Mutta on aika paljon rahaa, joka on osoitettu maanviljelijöille, mutta tavoitteena ei ole 500 miljoonaa, vaan että halutaan kaikki rahat, että voidaan itse asiassa ammatinharjoittajat, maanviljelijät kattaa täällä. Tässä täytyy käydä keskusteluja, että päästään näihin summiin. Jos sanotaan, että halutaan vain 500 miljoonaa, niin voi olla, että se on hiukkasen ristiriidissä sen kanssa, jonka me sitten oman maksumme maanviljelijöihin nähden. Siitä minä kannan huolta. Nimittäin 500 miljoonaa tulee kysymykseen, jos pitäydytään komission esitykseen, mutta kun me haluamme sitä korjata, tätä komission suunnitelmaa. Eikö voitaisiin ajatella, ja sitä paitsi minä tiedän, mitä budjettivaliokunta tekee. Tässä vaiheessa se ei pane lukuja sinne, vaan pikku äksiä, yitä tai pisteitä, mitä vaan. Minä esittäisin, että mieluummin pitää kiinni tästä, vai mitä mieltä olette? hát ez szimpatikusan, hogy már jobbnak tűnik, logikusabbnak is tűnik. Tehát ha nem beszélünk számukra, akkor ne beszéljünk. No tämä vaikuttaa loogisemmalta. Ja tämä voidaan hyväksyä. Jos ei puhuta luvuista, niin ei puhuta. Tämä ehdotus on sellainen, minkä minä voin hyväksyä. Tämä olisi myöskin ennakkotapaus jos emme puhu luvuista, niin joitakin sitten jää kuitenkin tekstiin. No ehkä kolme pistettä sulkeisin, sitten puhumme tästä myöhemmässä vaiheessa vielä. Parfait. Erinomaista. Kiitoksia kovasti. No niin, me toimitamme äänestyksen tältä pohjalta. Eli lausunnosta ja huomenna. Meillä on pitkä äänestyssessio huomenna ja budjettivaliokunta puolesta 10.11. lokakuuta. Seuraavaksi mennään kohtaan yhdeksän esityslistalla. Siinä puheenvuoron saa Rova Cornelisseen. Hän voi esitellä tarkistuksiaan omaan lausuntoonsa talouspolitiikan EU-ohjausjakso vuoden 2012 painopisteiden täytäntöpano. Olkaa hyvä. Thank you, Mrs. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kaikki kaikkiaan oli lähes 90 tarkistusta lausuntoon. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka niitä tekivät. Kiitos osallistumisestanne. Useimmat olivat kovin hyödyllisiä ja varmasti parantavat lausuntoa aika lailla. Aika ironista, että useimmat olivat minun omiani itse tein suurimman osan, kuten usein käy. Sana määrä tuli vastaan näissä luonnoksissa ja halusin sanoa niin paljon enemmän. Meillä oli kompromissitapaaminen, yksi tosin vain, mutta se oli hyödyllinen. Käsittääkseni kaikki pääsivät yksimielisyyteen useimmasta alle vihreät SD, kansanpuolet sopivat näistä kaikista, suurimmasta osasta ainakin. Kaikkein kiperin kysymys oli palkkoja koskeva luku. Totta kai tässä ei mennä ehkä liittävän pitkälle, kun ei ole mahdollisuuksia, mutta se varmasti koski useita ideologisiakin erimielisyyksiä tai periaatteita, joita eri ryhmillä on. Esimerkiksi pitäisikö vai ei komission sanoa jotain palkoista, siis ylipäätään. Toinen esimerkki, että jos jotain sanovat, niin onko siitä sitten samaa mieltä vai ei. Molemmissa asioissa on epirimielisyyttä ei pelkästään ryhmien kesken, vaan ryhmien sisälläkin. Voi olla, että tämä lausunto ei ole se, jonka pitäisi näitä ruveta käsittelemään. Mutta ehkä jatkossa voidaan keskustella enemmän. Toivottavasti löytyy sellainen sopuratkaisu, joka sopii kaikille tässä lausunnossa. Varsinkin kun totta kai Ekon valiokunnan kanssa ruvetaan käymään neuvotella siitä, mitä heille kelpaa. Kompromisseissa on paljon kysymyksiä, tarkistukset, jotka eivät ole mukana, paljon plussan niiden kohdalla. Lähinnä Guesta ja ECRstä on tullut, joita en oikein voi tukea, koska ne eivät heijastele minun tapaani nähdä todellisuutta. Nimittäin eri ihmiset äänesti meitä kuin heitä mutta kiva kuulla kommentteja. Merci. Kiitos, herra Back. Oui, merci, madame la Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnä haluan kiittää esittelijää työstään ja myöskin hyvästä yhteistyöstä kiitän. Samoin myöskin Kiitokset kaikille muille jäsenille. Tässä vaiheessa voin vain toistaa sen, mitä Rouva Konelisen jo sanoi eh, tässä eh, alustuksessaan. Meillähän oli tässä puolen päivän aikaan hyvin eh, hyvä varjoesittelijöiden kokous, ja kuten tässä jo valmistelija sanoi, pystyimme siis ratkaisemaan suurimman osan näistä kompromissitarkistuksen ongelmista. Tässä on vielä joita kuita pieniä kohtia, jotka pitäisi sopia, mutta kompromissi EEN osalta palkoista olen samaa mieltä, että tässä on ideologisia erilaisia näkemyksiä ja myöskin rakenteellisia eriävyyksiä ja kenties myöskin kulttuurisia eroja jäsenvaltioiden välillä, mutta olen myöskin sitä mieltä, että tässä varmasti löytyy hyvä kompromissi tältäkin osin. Ja lopuksi uskon, että huomenna äänestyksissä varmasti pääsemme sopuun hyvästä tekstistä. Ja tämä todella antaa lisäpainoarvoa työntekijöille ja heidän oikeuksilleen. Kiitos. Merci. Kiitos. Minä haluaisin myös toistaa nämä kiitokset valmistelijalle mutta muistutettaako kuitenkin, että tämä perustuu siihen työkön, jota tehtiin jo alkuvuodesta. Me nimittäin arvioimme suuntaviivoja, mutta minä luulen kuitenkin, että nyt pääviestin komissiolle pitäisi, meidän valiokunnastamme pitäisi olla se, että mitä me nyt ehkä suuntaviivoissa toivoimme olevan, niin taipumuksena on ollut, että tämä on vain pahentunut – sitä tärkeämpää on saada aikaan kompromissi palkoista. Mutta ei tietenkään nyt täällä ruveta suoraan kuvailemaan yksittäisiä tilanteita, mutta kun tiedetään, että komissio jo Troikan kanssakin tekee töitä Kreikassa kuusi päivää viikossa 11 tuntia päivässä, niin en nyt ihan tarkkaan tiedä, että onko se nyt sitten meidän linjamme tässä tekstissä. Siksi täytyy saada aikaan sopuratkaisuja palkkojen kohdalla varsinkin. Nimittäin kun ajatellaan työyksikköhintaa ja mitä mukautuksia siinä on tehnyt, niin niitä voidaan käyttää tässä johtotähtänä. Ja sitä paitsi minusta vaikuttaa siltä, että kuten tulee sille myös teidän lausunnossanne alun perin, niin kysymys siitä, miten me kytkemme yhteen komission määrittelemät suuntaviivat ja sitten mitä edellytyksiä on sosiaalisessa vuoropuhelussa kussakin jäsenvaltiossa, niin kyllä sekin on minusta sellainen seikka, jota on tarkasteltava. Ja Tämä on myös erittäin tärkeä lausunto, kun kuunnellaan komissiota ensi vuonna. Miten jos ajatellaan kaikkia tätä rakennelmaa, jota me pykäämme tässä, oli sitten kyse parlamentista tai muista, niin kyllä meidänkin täytyy sanoa sanamme ohjausjakson yhteydessä. Niin tässä vaiheessa menettelyä ajatuksena on katsoa, miten komissio huomioi sen, mitä me pidämme olennaisena, koska Mekin olemme jo vuotuistarkastelua tehneet alkuvuodesta ja jotain ehkä ottaa vaarinkin seuraavana vuonna, koska komissio puolentoista kuukauden päästä aikoo esitellä meidän myös omat esityksensä 2013 varten. Ehkäpä siksi olisi hyvä, että tämäkin olisi aika kohdennettua viestintää, siis komission suuntaan. Rouva Jesłowska. Pani przewodnicząca, ja chciałam prosić e, panią... Haluaisin kysyä mm, tai pyytää valmistelijalta, että hän vetäisi nimeni pois kompromissi Gstä. Minä ehdotin tarkistuksessani että tuettaisiin innovatiivisia ratkaisuja uusien työpaikkojen osalta. Ja haluaisin myöskin muuttaa hiukan keskustelua täällä valiokunnassa. Haluaisin, että puhuttaisiin taistelusta työttömyyttä vastaan, koska tässä puhutaan avusta työttömille ja haluaisin, että tässä puhuttaisiin uusista työpaikoista eikä taistelusta työttömyyttä vastaan, koska tämä on erityyppinen lähestymistapa ja kysymys on siitä, että meidän pitäisi tukea toimilla uusien työpaikkojen luomista. Tämä on siis ajatukseni. Tässä tarkistuksessa ehdotan vain, että tuetaan siis innovatiivisia ratkaisuja uusien työpaikkojen luomiseksi, erityisesti nuorten osalta, siis korostan nuorten osalta, sillä tällä hetkellä erityisesti työttömyys koskettaa nuori, eh, naisia yli 50 vuoden ikäisiä, niin että meidän ei pidä vain tässä keskittyä nuoriin, vaan myöskin muihin ryhmiin. Kiitos, onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei, kaikki ovat tyytyväisiä. Rova Kornelisseen. Thanks to you. Kiitokset kaikille varjoille heidän tuestaan. Olen samaa mieltä siitä, että toivottavasti me saamme hyvän sopuratkaisun aikaiseksi. Ja tästä tulee kyllä varmastikin hyvä lausunto, jonka voin sitten viedä tuonne Ekoniin neuvotteluihin mukaan. Tämän ydin on se, että mitä me odotamme seuraavalle vuodelle. Arviointi on tärkeää, mutta mitä sitten tämän jälkeen? Tämä on tärkeää, kun ajatellaan työpaikkojen luomista, niin kuin edustaja Vieska painotti. Me todellakin Pidämme tärkeänä sitä, että kansalliset jäsenvaltiot eivät ole tehneet kansallisia suunnitelmia ja jos ne eivät pidä kiinni omista sitoumuksistaan ja omista ajatuksistaan, niin en kyllä sitten näe sitä painetta, mitä nyt tarvitaan työpaikkojen luomiseen Euroopassa, joten tämä on hyvin vahva asia. Tarkistuksessa G pyrin sisällyttämään siihen, ottamaan mukaan kaikki edustaja Jaslovieskan ajatukset liittyen näihin innovatiivisiin ratkaisuun, koska tämä on tärkeää. Mutta ehkäpä tämän kokouksen ulkopuolella voisimme hiukan pohtia, josko tässä olisi mahdollista saada tällainen ylimääräinen, ylimääräinen sopuratkaisu aikaiseksi, mutta muuten odotan huomista äänestystä. Okei, okay, eh bien... Niin, kiitos. Eli toimitamme äänestykseen tästä lausunnosta huomenna. Huomenna onkin kollegoilla äänestettävää. Kohta 10, jossa puheenvuoron saa Rova Morin Chartier. Siinä voidaan käsitellä 223 tarkistusta terveyttä ja turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä aiheutuville riskeille. Eli nämä kutsutut sähkömarkkinaiset kentät, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tässä työssä eh, nyt todella on noudatettava niitä määräaikoja, jotka riittyvät niihin mietintöihin, jotka olemme hyväksyneet komission ja neuvoston toimien jälkeen. Se seikka, että 2004 direktiivi 31. lokakuuta 2013 on siis määräaika. Ja tässä nyt sitten todetaan, että tekstissä on tapahtunut edistystä neuvostossa ja viime viikolla me pystyimme jälleen aloittamaan epävirallisen keskustelun Ky- Kyproksen kanssa ja keskusteluissa olivat mukana kaikkien poliittisten ryhmien esittelijät. Heidät siis kutsuttiin sinne, jotta voisimme kuten jo työryhmissäkin, mahdollisimman pitkälti saada ja jakaa tietoa yhdessä. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että olisi hyvä päästä sopuun, jotta tämä direktiivi tulisi sovellettavaksi ja että saataisiin aikaan tasapaino toisaalta turvallisuuden, terveyden turvallisuuden ja terveyden välille niiden työntekijöiden keskuudessa, jotka altistuvat elektromagneettisille kentille, mutta että tulisi myöskin tasapaino siihen, että myöskin otettaisiin huomioon tämä asia lääketieteellisissä yhteyksissä, kun ajatellaan potilaiden terveyttä, niin että tällaista tasapainoa nyt haemme yhdessä. Tämä neuvoston teksti on siis kehittynyt suhteessa komission tekstiin ja meidän työnämme on siis ollut pohjata ja olemme pohjanneetkin tähän komission tekstiin. Minä olen kutsunut kaikkien poliittisten ryhmien esittelijät luomaan syyskuussa sellaisen työmenetelmän, jonka pohjalta voisimme ottaa huomioon kaikki tarkistukset, joita kaikki kollegat ovat jättäneet kaikista poliittisista ryhmistä ja muistutan, että 232 tarkistusta on jätetty, joista 52 EPPltä, 29 SCDltä, 15 ALDelta, 21 vihreiltä, 19 ECRltä ja 9 EFDltä lähdetään siis rakentamaan yhdessä sellaista menetelmää, jolla voisimme ottaa huomioon nämä jätetyt tarkistukset, ja jotta voitaisiin vahvistaa ja luoda tällaisia kompromissitarkistuksia, jotka ottaisivat siis huomioon myöskin neuvoston tekstin edistymisen. Minä olen ehdottanut kaikille poliittisten ryhmien edustajille, että keskusteltaisiin epävirallisesti esittelijöiden ja asiantuntijoiden kesken, neuvoston asiantuntijoiden kesken, sillä tavalla, että meillä olisi riittävästi tietoa. Ja pyytäisinkin teitä, rouva puheenjohtaja, jos se teille sopii, että voitaisiin suunnitella keskustelua täällä työllisyysvaliokunnassa näistä aiheista ennen kuin valiokunta äänestää. Tällä tavalla voisimme mahdollisimman pitkälti päästä sopimaan näistä tarkistuksista. Olemme siis keskustelleet näistä kompromissitarkistuksista jo, tai tietysti lokakuussa keskustelemme tai kenties sitten marraskuussa keskustelemme ja toivon mukaan sitten valiokunnassa voitaisiin täällä äänestää marraskuun lopussa. Tällä tavalla meillä olisi mahdollisuus mahdollisesti aloittaa trilogi jo ennen joulua, jos se on tarpeen. Tässä se, missä tällä hetkellä olemme. Tässä nyt ei ollut paljon aikaa, mutta jotta samaa työmenetelmää voitaisiin säilyttää ja mahdollisimman paljon voitaisiin tietoa jakaa, niin haluan olla hyvin tarkkaavainen sen suhteen, mitä kollegat ovat tästä mieltä. Ja haluan kuulla myöskin teidän näkemyksenne, arvoisa puheenjohtaja, tästä työskentelytavasta. Ja toivon mukaan nämä kaksi, tai toistamiseen voitaisiin täällä valikunnassa vielä keskustella asiasta kahteen otteeseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän edustaja Morin Chatieta hänen tekemästään työstä. Ja minun täytyy todeta, että minä kunnioitan kollegaa aivan erityisesti. Hän on erittäin sympaattinen ja olen äärimmäisen iloinen siitä, että saan tehdä hänen kanssaan yhteistyötä. Mutta ikävä kyllä tilanne näyttää nyt hiukan erilaiselta. Minun täytyy valitettavasti käyttää toista kieltä, koska ei saa unohtaa, että me olemme nyt tänään parlamentissa täällä, emmekä neuvostossa. Me olemme parlamentissa. Parlamentti on ainoa suoraan valittu Euroopan unionin toimielin. Ja tänään me puhumme sellaisesta kysymyksestä, jolla on aivan erityinen merkitys. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Ja nyt tänä päivänä näyttää siltä, että tässä ei ole yhtäkään päivää kulunut sen jälkeen, kun me olemme aloittaneet tämän ongelman käsittelyn. Ja kuitenkin tässä on jo mennyt vuosi. Tämä huolestuttaa minua. Me aloitimme erittäin hyvin. Me toimimme käsi kädessä tämän hyvin tärkeän mietinnön osalta. Ja nyt näyttää siltä, että tässä on aivan hirvittävä hiljaisuus, eikä tästä puhuta enää ollenkaan. Tarkistukset on tehty, mutta yleensähän on niin, että jos tarkistuksia tehdään, niin sitten odotetaan seuraavaa askelta, ja seuraava askel on yleensä se, että saadaan kompromissiesityksiä. Niitä me emme ole saaneet. Ja sitten kului vielä lisää aikaa, ja tämän lisäksi sitten oli vielä seuraava ongelma vuoden 2004 direktiivi mm, saapuisi päätepisteeseensä jonakin päivänä. Ja tästä syystä me saimme luvan saada lisää aikaa kyseiselle direktiiville, joka siis, jonka voimassaoloaika päättyy 2013. No tämä tarkoittaa sitä, että jos emme nyt toimi nopeasti, niin sitten on olemassa se vaara, että eurooppalaiset työn tekijät, kansalaiset ja äh, potilaat eivät ole minkään lainsäädännön suojissa. Ja sitten on olemassa se vaara, että tässä nyt tämä sopu saataisiin aikaan ensimmäisessä käsittelyssä. Tässä täytyy olla todella huolissaan, mitä tämä nyt tarkoittaa Euroopan kansalaisille, heille, joita me edustamme. Tuleeko lopputulos olemaan hyvä vai ei? Koska sehän on meidän tavoitteemme. Meidän tavoitteemme on siinä, että saamme aikaiseksi tasapainoisen lopputuloksen. Meillä on parlamentti, neuvosto, tämä me kaikki tiedämme, ja olemme jo usein todenneet, että neuvosto toimii hyvin konkreettisella tavalla. Totta kai ymmärrätte, mitä tarkoitan tällä. Minä luotan aivan täysin Kyproksen puheenjohtajavaltion, mutta toisaalta tilanne näyttää siltä, että olemme menettäneet aikaa. Tästä syystä en ole tyytyväinen. Edustaja Moran Chartier pyysi, että tätä voitaisiin vielä käsitellä myöhemminkin. No kyllä, se minulle käy. Voidaan vielä keskustella vaikka sata kertaa, mutta jos me teemme työtä Euroopan kansalaisten puolesta, niin emme saa unohtaa, että tällä kysymyksellä on kaksi eri ulottuvuutta. Ensimmäinen, no mitä tämä nyt tarkoittaa? Mistä me nyt puhumme? Me odotimme asiantuntijaa neuvostossa, joka sanoisi meille, mikä on muuttunut ja mikä on neuvoston tavoite. Ja tuo asiantuntija katosi johonkin elektro- tai sähkömagneettisiin kenttiin kenties. Hän katosi. Häntä ei enää ole ja jos nyt haluamme vielä käydä jatkokeskusteluja, no siis niin kuin totesin, vaikka sata keskustelua vielä, mutta mitä se sitten hyödyttää? Sanon tämän, jotta tiedämme aivan täysin tarkasti, missä kohdin nyt oikein olemme, jotta emme tässä kaunistele tilannetta, emmekä unohda myöskään, mitä haluamme tehdä. Meillä on konkreettinen päivämäärä. Se on meille hankala tilanne, mutta meillä on todellakin kiireellinen tarve käsitellä raja-arvoja, mitä tulee sähkömagneettisiin kenttiin. Kyse on työntekijöistä, ja nämä työntekijät riskeeraavat elämänsä joko sairaaloissa tai kasarmeissa. Ja meillä on myöskin sellaisia potilaita, jotka mahdollisesti kuolevat mikäli MRTtä ei tehdä. Meidän täytyy nämä kaikki asiat ottaa huomioon ja täytyy löytää mahdollisimman hyvä ratkaisu. Me sosiaalidemokraatit olemme jo tehneet ehdotuksemme ja on todella valitettavaa, ei meidän pitäisi niitä ehdotuksia tehdä nyt, koska ne olivat enemmän tai vähemmän samat ehdotukset kuin rouva Moran Chartierta. Ei tässä nyt pidä mitään myönnytyksiä tehdä, vaan pitää aina muistaa, että me olemme Euroopan kansalaisten palveluksessa, emmekä neuvoston palveluksessa. Neuvosto on minulle täysin yhdentekevä. Minua kiinnostaa vain Euroopan kansalainen. Se on nyt tämän koko kysymyksen keskiössä minun puolestani me voimme tehdä työtä yötä päivää, mutta me emme saa tässä nyt kadottaa tuota tavoitetta näkö- näköpiiristämme. Neuvosto ei saa myöskään unohtaa sitä, että parlamentti on olemassa. Euroopan parlamentti on olemassa ainoa Euroopan unionin suoraan valittu toimielin. Eikä neuvosto saa tässä tehdä mitään päätöksiä meidän ohitsemme. No minä puhuin aika pitkään ja pahoittelen, että olin tässä melko aggressiivinen. Pahoittelen sitä suuresti. Kiitos paljon. Merci. Kiitos, Rova Harkin. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. No, olen Rova Moran Shartin kanssa samaa mieltä, että kyllä tässä tasapaino täytyy löytyä. Ajatellaan altistumista sähkömagnetiselle kentille, mutta ehkä tässä tarvitaan joitakin poikkeuksiakin eri sovellusten kohdalla. Viime viikolla oli epävirallisessa tapaamisessa neuvoston kanssa. Rova Branchardi oli myös paikalla. He puhuivat myös edistyksestä, joka on nyt syntynyt tässä tähän mennessä. Ajatellaan myös teknistä kehitystäkin, edistystä, joitakin suosituksia väliseltä komissiolta jonisaation osalta ja nekin on huomioitu. Todellakin aika rientää. Se pitää paikkaansa, jos en tiedä, jos käännös nyt tuli oikein, niin hän viis veisaa neuvostossa. No, no käy, meidän täytyy päästä yksimielisyyteen neuvoston kanssa ja säilyttää tasapaino, jonka mainitsin alussa. Jos ajatellaan työmenetelmää, jota nyt Rova Moransarti on esittänyt, on sellainen, joka saattaisi toimia. Olen samaa mieltä, että parlamentin täytyy saada myös kunnioitusta, mutta se on sitten meidän hommamme. Se on meistä kiinni kolmikantanoittelussa niin, että käy. Mielestäni työmenetelmä olisi se, että pyritään löytämään yhteisymmärrys eri esitysten kesken, joita on, sitten suhteessa tarkistuksiimme. Kun ajatellaan, missä nyt mennään, niin eiköhän se ole aika hyvä tapa mennä eteenpäinkin. Aikataulutus edellyttää vielä keskustelua komission kanssa, mikä ettei kaksi tai mikä sitten onkin, mutta eiköhän tämä toteudu varjojen kesken kompromissien yhteydessä. Mutta ajatellaan, missä nyt mennään ja mitä vielä edessä on, ja vielä ajatellen aikatauluakin, niin olisi kyllä samaa mieltä tässä esittelijän esittämän työmenetelmän kanssa. Merci. Avant de... Kiitos. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä Tämän lisäksi ennen kuin vielä komissio... Äh, mutta te puhuitte jo. Vieläkö haluatte lisätä jotain? Να διευκρινίσω μόνο, κυρία Πρόεδρε. Niin. Haluaisin vain tehdä seuraavan asian selväksi, jotta tässä ei tulisi mitään väärinymmärryksiä. Niin minua en halunnut sanoa, että minua ei kiinnosta neuvoston kantaa. Jos sen näin totesin, niin en tarkoittanut tätä. Totta kai minua se kiinnostaa. Totta kai eh, meidän ensisijainen tavoitteemme on päästä sopuun. Jos totesin, ja näin myöskin tapahtui, minua kiinnostaa mitä neuvosto tekee. Tarkoitan aikataulua tällä. Totta kai minun tavoitteeni, niin kuin kaikkien muidenkin, on se, että saadaan paras mahdollinen sopuratkaisu aikaiseksi. Ongelma on siinä, että minä en puhunut tässä selkeästi ja pyydän anteeksi. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole ennen kuin annan vielä uudelleen puheenvuoron komission edustajalle ja sitten vielä esittelijällekin, niin minäkin haluaisin reagoida tähän No ensinnäkin esittelen täytyy tarkkaan sanoa, mikä on näiden lisäkeskustelujen tarkoitusperä. Tiedätte jo, että jo jonkin aikaa on ollut käytäntö, että täällä kiitellään keskinäisesti kompromisseista, eikä se välttämättä nyt kiinnosta tässä, ei tässäkään. Ei tullut sellaista vaikutelmaa, että olisi päästy asian ytimeen. Kyse on siitä, että voidaanko suojella työntekijöitä, jotka ovat altistuneita sähkömagneettiselle kemteille ja piste. Anteeksi nyt näin yksikantaan sanon. Mutta totta kai tässä on taustalla valtavaa painostusta sekä lääkefirmojen puolelta ja laitteistojen valmistajien puolesta, jotka eivät halua puuttamaankaan lainsäädännöstä. Se on, siksi se on mennyt jumin neuvostossa. Siksi tässä on lykätty tätä edellisenkin direktiivin soveltamista ja tästä syystä nimenomaan meidän hyväksymämme kanta on tavallaan aika painokas. Täytyy muistaa, että me olemme jo käyneet keskustelua työntekijöiden kanssa. Kuvittelisin, että äh, vielä kuulemisenkin mennessä En nyt ole ihan varma, että tässä, no, minä olen kuunnellut myös neuvoston asiantuntijoita, no mikä ettei, mutta kyllä meidän täytyy kuulla myös WHOn asiantuntijoita tai jotka hiukkasen tasapainottavat eri kantoja. Sitä paitsi tässä oikeastaan ihan viaton kysymys myös. Minä ymmärrän toki, että tässä meillä on 212 tarkistusta, joita tar- jäsenet ovat tehneet ennen kuin mylly on lähtenyt pyörimään toisin sanoen ennen kuin ruvetaan ehkä keskeyttämään tuko prosessia, niin että voitaisiin hyväksyä vielä entisen direktiivin pidentäminen. Mutta sen sijaan, että tulee kokouksia kokousten perään, niin mietinpä, ehkä tässä voitaisiin miettiä uudelleen tarkistuksen jättöaikaakin. No, ehkä olen väärässä, kaikki on jo täällä ja jostain hämäristä kulmista löytyy kompromissiainestakin, mutta ei minulla ole tässä mitään ennakkoajatusta löyty lukkoa. Esitä vain kysymyksiä, joita nyt tässä tulee päähäni. Ja jos niitä päähäni tulee, niin se johtuu siitä, että on jotakin ajatuksia, joita voitaisiin tuoda tässä esille myös. Nimittäin meidän täytyy 232 tarkistusta käydä läpi ikään kuin ei olisi mitään tapahtunut sitten viime vuoden joulukuun. Ja sitten loppujen lopuksi minä kyllä pelkään, että se mitä me esitämme, joko sitten se hyväksytään tai sitten yhteisen, yhteinen kanta neuvostosta. En minä nyt rupea välittäjäksi esitä vain kysymyksiä tänne työmenetelmääkin, kun ajatellaan, mikä tämä erityislaatuinen menettely on ollut näissä puitteissa. Kun ajatellaan, mitä vaikeuksia neuvostokeskustelussakin on ollut nähtävissä. No, mutta kaikkien näiden kysymysmerkkien jälkeen olen varma, että komission herra Morbion varmaan antaa valaistusta. Esittelemme varmasti on siihen mennessä jo keksinyt tavan edetä. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ymmärrän oikein hyvin, että tilanne on aika mutkikas, sillä neuvosto on nyt tehnyt tämän analyysin uudelleen ja sitten muuttanut tämän tekstin läpi kotaisin. Ähm, näin ollen neuvostossa asiat menevät hyvin ja äh, minä tietysti nyt voi ketään, kenenkään suulla siellä puhua, mutta äh, uskon, että neuvoston intressissä olisi, että hyväksyttäisiin äh, tämä yleinen lähestymistapa asiakirja ennen lokakuuta. Ja sehän voidaan tehdä huomenna sosiaalisten kysymysten työryhmässä. Voimme sopia siitä näistä parista kolmesta auki olevasta kohdasta. Jos näin on, niin silloin jo 4. lokakuuta teillä on asiakirja, joka mm, kenties valottaa mm, lähestymistapaa uusien tarkistusten hyväksymisen osalta ja niin poispäin. Mutta tietenkään en voi nyt ottaa kantaa näihin menettelytapakysymyksiin, mutta uskon, että ähm, todellakin ratkaisun on päästävä tässä lyhyessä ajassa, joka meillä on jäljellä. Haluaisin kuitenkin vielä rauhoitella teitä, no sen suhteen tietysti, että komissio on ehdottanut kesäkuussa ähm, jo sitä, että tai siis tämä neuvosto on lähtenyt hämmentämään katsella aika reippaasti tämän asiakirjan muuttamisen osalta, mutta pikkuhiljaa sitten kuitenkin monissa kysymyksissä sivupolkuja käyttäen tultiin kuitenkin sitten komission ehdotusta kohti, niin että ehkäpä tämä komission asiakirja ei ole kovin helppo lukuinen, tai en tiedä mikä siinä sitten oli vikana, mutta joka tapauksessa olemme todenneet, että periaatteet, jotka jo olivat tuossa ehdotuksessa, ovat uudelleen nyt neuvoston käytössä olevassa asiakirjassa. Ja mielestäni tämä on hyvä uutinen. Itse asiassa jotkut asiat ovat vähemmän korostettuja, vähemmän radikaaleja kuin tuossa alunperäisessä komission ehdotuksessa, mutta joka tapauksessa komissio on erityisesti halunnut kiinnittää huomiota tässä tapauksessa siihen, että olisi mahdollisuus lääketieteen alalla hoitaa potilaita ja jatkaa toimintoja tämä erityyppinen lähestymistapa, kenties hoito voisi tulla kysymykseen. Ja nyt armeija, aiemmin NATO. Jos puhutaan sotilaista toimista, tietysti on ollut tässä myöskin keskustelussa mukana. Ja sitten joka tapauksessa tarkoitus oli sitten sallia tiettyjä poikkeuksia teollisuuden alaa ajatellen. Mutta näistä hyvä olisi keskustella huomenna, koska arvoisa puheenjohtaja, meidän täytyy valvoa tietysti työntekijöiden turvallisuutta. Siis poikkeukset tulevat kysymykseen vain poikkeuksellisissa tapauksissa, jos vaikkapa ei voida toimia muutoin. Tässä karkeasti ottaen siis asian tila. Sitten tässä on eräs seikka, joka on täysin muuttunut. Tässä on monia kohtia, joista neuvoston pitäisi kenties antaa jotain osviittaa tämän osalta. Ja neuvostossa he ovat lisänneet artiklan 13 useita seikkoja. Siinähän kysymys oli hyvien käytäntöjen oppaasta. Tässä on vielä työtä siis tehtävänä. Ja kysymys on siis vain tiettyjen aspektien teknisestä täytäntöönpanosta, jotta kaikki ymmärtäisivät paremmin, mitä näiden säännösten takana on. Ja joitakin seikkoja on myöskin liitteestä vedetty yli, mutta kun katsotte tätä tekstiä, niin uskon, että varmastikin saamme siitä hyvin johdonmukaisen. Ja loppujen lopuksi tarkistukset, joita olette ehdottaneet, no, ne eivät kenties kohdistu samaan tekstiin, mutta kuitenkin äh, nämä tarkistukset loppujen lopuksi kuitenkin tästä tekstistä varmasti löytyvät. Ja tässä siis äh, mitä voin kertoa komission näkökulmasta asiaan. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin annan vielä puheenvuoron esittelijälle, haluaisin nyt vain kertoa, että kuukausi kuukaudelta – tulee ongelmia määräajan kanssa. Ehkä se on minun vastuullani puheenjohtajana miettiä, pitäisikö määräaikaa avata uudelleen tarkistuksen jättämiselle, koska menettely keskeytettiin, tuli uusia tietoja käyttöön, jotka voisivat tämän myös sitten oikeuttaa. Jos ajatellaan, mitä me hyväksymme parlamentista, kun ajatellaan myös tekstin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä, ehkä sitä vielä voitaisiin lyhentää, voidaan käydä neuvotteluja neuvoston kanssa voitaisiin lyhentää siihen puolelta, mitä komissio on esittänyt, ja näin painostaa neuvostoa. Jos neuvosto menee kovasti eteenpäin, niin me kai saa sitten ruveta hidastelemaankaan me täällä. Sen, voi olla, että kun tässä hidastellaan, niin kun se julkaistaan, niin se on jäänyt ihan kehityksen jalkoihin loppujen lopuksi, koska aina tulee uutta tekniikkaa päivä päivältä käyttöön en tiedä, ovatko ne edes sitten mukanakaan tekstissä, mutta lisäisin vielä, että minulla on kyllä suuri vaikeuksia hyväksyä tällainen teksti, jos ei kerrota selkeään, missä määrin siinä voidaan tyydyttävällä tavalla tarjota suojaa työntekijöille tällä alalla, koska se nyt on tekstin tarkoituskin. Eikä nyt ole kyse siitä, että jos laitevalmistajat tai lääkärit ovat tyytyväisiä neuvoston kompromissiin. Kyse on nimenomaan työntekijöiden suojelusta. Se on erittäin tärkeä osa myös tämän valiokunnan toimivaltaa. Rouva Morin Chartier voi vetää langat yhteen. Ehkä hän voi kertoa myös tarkemmin, mitä mieltä olette näistä tarvittavista lisäkeskustelusta. Kuuntelin varjo esittelijöitä tarkkaan. Valitettavasti Rova Ratti ei tullut viimeisimpään esittelijöiden kokoukseen. Hän olisi voinut siellä käyttää puheenvuoron ja mm, nyt minulle ehkä kannata sanoa, että parlamentti on kaikkein tärkein instituutio, se on demokraattisesti valistu, Kukaan edustaja täällä ei varmastikaan vastusta tätä. Kyllä, olen aivan samaa mieltä, mutta palataanpa vakaviin asioihin, siis se keskustelun sisältö ja tietystikin myös tämän asiakirjan sisältö, jota haluamme tässä nyt edistää. Toisekseen minulle ei varmastikaan voi myöskään sanoa, että tässä on määräaikojen osalta jotain ongelmia, koska olemme varmasti keskusteluissa neuvoston kanssa jo riittävästi todenneet, että tämä lainsäädäntöön siirtämisaika sen ei pitäisi olla kaksi vuotta, vaan puolitoista vuotta. Minä olen siis täysin tätä mieltä ja olen sitä mieltä, että olisi hyvä tehdä yhteisymmärryksessä työtä. Ja mitä enemmän eri esittelijät tulevat näihin keskusteluihin, niin sitä hedelmällisemmin keskustelua meitä on täällä. Siis olen täysin halukas yhteistyöhön. Siis meillä on tässä kaksinainen ongelma, joka pitäisi nyt ratkaista. Ensinnäkin tietystikin kysymys on työntekijöiden terveyden suojelemisesta, mutta jossain vaiheessa kuitenkin hekin tarvitsevat varmasti lääketieteellistä tutkimusta. En kenellekään toivo täällä tietenkään sitä, että hän joutuisi vaikkapa johonkin kuvantamistutkimukseen mm, kasvaimen takia, mutta näin voi kuitenkin tapahtua. Ja tavoitteemme on todella työntekijöiden terveyden huoltaminen, mutta ei pidä olla demagoginen kuitenkaan. Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden yläpuolella on kaikkien kansalaisten terveys ja turvallisuus. Ja emmehän me nyt tällä tavalla voi lähteä hiuksia halkomaan, vaan kysymys on Euroopan kansalaisuudesta loppujen lopuksi. Ja minä nyt kuitenkin toivoisin edetä tällä tavalla. Toinen ongelma, joka meillä on edessämme, on se, että todellakin puheenjohtajakaudesta toiseen on ollut kehittymistä neuvotteluissa ja teksti on selkeästi kehittynyt suhteessa alkuperäiseen työasiakirjaan. Ja nyt meidän pitäisi äh, kuroa tämä aika umpeen ja jotta päästäisiin mahdollisimman tehokkaaseen ja rakentavaan lopputulokseen. Todellakin meillä on vain kaksi mahdollisuutta edetä. Toisaalta minä en tietenkään halua liiallisiin keskusteluihin tai liiallisiin kuulemisiin. Siis voidaan ajatella tätä määräaikatarkistusten jättämiselle ja sitä, että tämä tapahtuisi hyvin ripeästi ja tarkan aikataulun mukaisesti. Tai sitten voidaan jatkaa keskustelua tarkistuksista, kompromissitarkistuksista. Näin, jos nyt avaamme uudellaan avaamme uudelleen siis tämän tarkistusten jättämismenettelyn, niin sama koskee tietysti sitten kenties jo jätettyjä tarkistuksia vai kuinka. Tämä on siis ainoa kysymykseni. En näe mitään huonoa siinä, että uudelleen voitaisiin jättää tarkistuksia, mutta toinen seikka on sitten se, että kuinka toimitaan jo jätettyjen tarkistusten kanssa. Jos haluamme päästä äh, sellaiseen tekstiin, joka todella heijastelee Euroopan parlamentin tahtoa, ja äh, tässä erityisesti haluan ottaa huomioon Rova Raptin, koska äh, tietysti on otettava huomioon se, että me kaikki olemme samalla aallonpituudella, niin tietysti sitten käytetään riittävästi aikaa, jotta päästäisiin tuohon lopulliseen tavoitteeseen suhteessa muihin, muihin toimielimiin ja suhteessa direktiiviin. Siis mikä on näiden jo jätettyjen tarkistusten kohtalo, arvoisa puheenjohtaja? Ähm, Madame Rapti. Rova Rapti. Kiitoksia puheenjohtaja. Mikäli ymmärsin oikein, niin meillä on tässä perusasioihin keskittyvä teksti, koska kun nyt tässä kuuntelen komission edustajaa ja edustaja Chantier puhui kuilusta uuden ja vanhan tekstin välillä. Ja tämä tarkoittaa minulle sitä, että meiltä vaaditaan nyt uutta tekstiä, että teemme työtä tämän uuden tekstin pohjalta. Toisin sanoen, se ehdotus, että menettely käynnistetään uudestaan, on looginen. Tämän lisäksi haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että siinä työssä, mitä me teimme edustaja Shaatierin kanssa, saavutimme tyydyttävän tason Eli meillä on monissa kohdin ollut enemmän tai vähemmän sama kanta. Mutta koska tekstiä nyt on muutettu neuvoston teksti, tekstistä, niin mielestäni meidän pitäisi tarkastella sitä uudelleen ja tehdä työtä myöskin uudelta pohjalta. Emme saa unohtaa, että meillä on tiukka aikataulu. Totta kai meidän täytyy tässä kääriä hihat ja ratkaista ongelmaa, mutta se täytyy tehdä myöskin oikealla tavalla. Ja tämä tarkoittaa minulle, että kaikkein paras ja loogisin ratkaisu on se, että menettely aloitetaan alusta lähtien. No muistutettakoon nyt itse kullekin, että yleensä aikataulun kysymykset liittyvät neuvotteluihin. Siis no, valiokunnassa niitä yleensä oikein käsitellä vahingoitti minulle tästä oli aikaisemmin kerrottu. Olisi voitu suunnitella paremmin tämä, ettei sitten ruveta käymään keskustella muusta kuin sisällöstä valiokunnassa. Täällä tätä keskustelua ei pitäisi käydä. Rova Mörän Sarti halusi kuitenkin vielä tietää, koska en saanut sellaista vaikutelmaa, että ihan vasta sitten näiltä osin. Mitä haluatte vielä tehdä näiden kahden lisätapaamisen kanssa, jotka haluatte järjestää? Ja sitä vai se olisi ollut kiva, että olisitte tullut ennen kokousta keskustelevan kanssa, niin ettei nyt näissä puitteissa oli tarvetta keskustella. Se olisi ollut kyllä helpompaa. Madame la Présidente. Arvoisa puheenjohtaja, minulle tavoite on se, että päästäisiin neuvostossa tai keskustelussa neuvoston kanssa äänestämään valiokunnassa mahdollisimman selkeällä tavalla – ja että meillä olisi mahdollisimman vahva äänestystulos. Tämä on siis tavoitteeni. Ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että olisimme samaa mieltä tietyistä kompromissitarkistuksista, joiden pohjalta meillä olisi tällainen selkeä voimakas äänestystulos. Nämä kompromissitarkistukset voivat olla sellaiset, että niistä neuvotellaan varjoesittelijöiden kanssa tietysti, mutta myöskin työllisyysvaliokunnan jäsenten täytyy saada tieto näiden neuvotteluiden kulusta varjoesittelijöiden kanssa. Tämä on ollut näiden kahden keskustelun tavoitteena. Jos haluatte sitten toisen lähestymistavan ja erityisesti jos nyt täytyy uudelleen lähteä sorvaamaan näitä tarkistuksia, kompromissitarkistuksia, että kaikki voisivat niitä jättää, niin se, sehän on sitten meidän yhteinen päätöksemme, mutta minulle tässä tärkeää on se, että pääsisimme yhdessä mahdollisimman selkeään äänestystulokseen täällä työllisyysvaliokunnassa, sillä en, en, voi, en kestä sitä, että ihmiset vaihtavat kantojaan jatkuvasti. Neuvotteluissa tarvitaan tiettyjä luottamuksellisia suhteita, mutta myöskin on tehtävä sitoumuksia. Ja sitten täytyy pysyä sillä tiellä, jonka on valinnut ennen äänestystä. Niin toivoitte, että vielä olisi kaksi keskustelua äänestystä että keskustellaan kompromissista. Entä se toinen, miksi? Ah, Jos vielä tämän jälkeen tulee muutoksia, jotta kaikki olisivat todella samaa mieltä. Mutta niin, tietysti kunkin sitoumukset ovat tietysti riittäviä, jotta voimme olla varmoja siitä, että pohja on hyvä. Tietysti voimme tyytyä yhteenkin kokoukseen joka tapauksessa kaikkein tärkeintä on se, että kantoja ei vaihdeta. No, niin. Jo puoli tuntia on tästä keskusteltu tärkeässä kysymyksessä tosin, mutta tässä nyt oli pantu, että tarkistusten käsittely, mutta minä en ole kyllä yhtään hölkäsen peläystä tarkistuksista kuullut. Ei yhtikäs mitään. Siis ihan totta, kun parlamentin jäseniä ollaan ja minä olen täällä puheenjohtajana, niin kyllä tämä nyt riittää välttää, että tämmöisiä valiokuntakokouksia tulee, jos sen sisällöstä saa kuulla mitään näin tärkeässä asiassa. Kun täällä jotain kysellään, leiristö kyselee, kansalaiset kyselevät, että mistä me oikein keskustellaan. Ja minä en kyllä pystyisi tämän kokouksen jäljiltä sanomaan yhtään siitä, missä mennään. No, minä luulen, että mitä tässä nyt voitaisiin esittää. Niin kun ajatellaan, mitä uutta tässä on ilmeisesti tullut esille sitten vuoden 2011 joulukuun, ilman että tässä nyt mutkistetaan varsinkaan esittelijän elämää sen enempää, niin me voisimme vielä panna uusi lyhyt määräaika tarkistusten jättämiselle, että voidaan neuvotteluelementtiä täydentää. Eli 232 tarkistusta jäävät sellaisiksi, mitä ovat, ja ne vaille täydentää neuvottelupohjaa, voivat näin tehdä ranskaksi tai englanniksi 25. syyskuuta mennessä puolelta päivien, niin että meillä on suurin piirtein sama aikataulu sitten sen päälle. Sopisiko tämä? Näin voidaan perustella sitä, että halutaan seikkaperäisemmin tätä käsitellä, kun neuvottelutkin keskeytyivät, jotta olisi pystytty pidentämään voimassa olevan direktiivin soveltamista. Ja sitten, jos esittelijä nyt on sitä mieltä, että tältä pohjalta hänellä on aikaa laatia kompromissit kahdeksanneksi tai yhdeksänneksi marraskuuta. Parahin Elisabeth, voitaisiin sitten keskustella kompromisseista siis jos todella keskustellaan tarkistuksista, niin toinen keskustelu olisi sitten ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgissa 19. marraskuuta ja äänestys 28. ja 9. marraskuuta. Passaako tämä? Madame la Présidente. Puheenjohtaja, ensinnäkin sisällöllisesti oikein hyvin voin kaikille täällä selvittää lyhykäisesti, mistä tarkistusten sisällössä on siis kysymys. Loppujen lopuksi ongelmat eri poliittisissa ryhmissä liittyvät tiettyihin hyvin hienoisesti eriäviin näkemistapoihin, mutta kuitenkin ongelmat ovat samanlaisia. Ensimmäinen ongelma liittyy poikkeuksiin missä määrin voidaan myöntää poikkeuksia yleiseen säännöstöön. Tämä on siis ensimmäinen seikka. Lääketieteelliset tai puolustusalan poikkeukset tulevat siis kysymykseen. Toinen seikka, jonka osalta tarkistuksia on jätetty, liittyy tällaisiin altistumisarvoihin tai toiminta-arvoihin, toisin sanoen siihen, kuinka voimakkaita elektromagneettiset kentät voivat olla, joille työntekijät voivat altistua. Ja kolmas seikka liittyy tuohon hyvien käytäntöjen oppaaseen, jotta voitaisiin valvoa ja ohjata mahdollisimman pitkälti sitä, kuinka työntekijöiden terveyttä vaalitaan. Hyvin lyhyesti vain, ja olen pahoillani arvoisa puheenjohtaja siitä, että teistä nyt tuntui siltä, että mitään tietoa tästä sisällöstä ei tullut, niin voin hyvin lyhykäisesti tässä nyt nämä asiat yksityiskohtaisemminkin kertoa. Tässä on paljon eri poliittisilta ryhmiltä tulleita tarkistuksia, ja jotka ovat näissä kolmessa asiassa kuitenkin hyvin yhteneväisiä. Tässä ovat siis sisällölliset ongelmat, joita meillä on, ja me kaikki haluamme tietysti onnistua näissä neuvotteluissa. Tämä siis sisällön osalta. Sitten tarkistukset. Esittämäni aikataulu sopii minulle erittäin hyvin. Jos nyt sitten tätä samaa tahtoa löytyy myös muiden esittelijöiden taholta, jotta siis päästäisiin kompromisseihin lokakuussa. Ja jotta voitaisiin äänestää marraskuussa, niin tämä sopii minulle erinomaisesti ja se on yhtäläinen tuon lopullisen aikataulun kanssa, josta tuossa äsken jo puhuinkin. Hello. No niin, eli määräaikatarkistusten jättämiselle on avattu uudelleen 25. syyskuuta kello 12 englanniksi vain. Arvoisa puheenjohtaja, esittelijänä pyytäisin kuitenkin, että nämä tarkistukset olisivat englanniksi ja ranskaksi. Rouva esittelijä, minä tässä ajattelinkin näin, mutta taitaa olla, että se luo eriarvoisuutta valiokunnan jäsenten kesken. Se ei kyllä toimisi näin pyytäisin teitä esittelijältä, että voisin todella lähteä tekemään työtä tältä pohjen, arvoisa puheenjohtaja. Mutta siinä tapauksessa täytyy ilman käännöksiä ruveta toimimaan. Siis ihan totta puhua. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, ja toivottavasti tämmöinen ei toistu. Minä tämmöistä keskustelua hyväksyisi. Ei sitä kuulu täällä käydä valiokunnassa, enkä ollenkaan ymmärrä, että tämmöisiin on jouduttu. Hyväksyvätkö varjoesittelijät sen, että englanniksi ja ranskaksi toimitaan? Ettei sitä tulla sanomaan, että kun ei ollut käännöksiä, niin ei pystytty tekemään töitä. Hyvä. Ranskaksi ja englanniksi 25. syyskuuta puolelta päivin on aikaa. Kompromissit käydä läpi 8. tai 9. lokakuuta. Ja jos tarvetta on, toinen tapaaminen 19. marraskuuta. Eli jos ei toista tapaamista tarvitakaan, niin äänestys toimitettaisiin 19. marraskuuta. Eli se on joko toinen tapaaminen tai sitten äänestyksen toimittaminen. Ja jos toinen tapaaminen tarvitaan 19. marraskuuta, niin äänestys toimitettaisiin tapaamisessamme 28. ja 9. marraskuuta. No niin, tämä kohta on hoidettu pois päiväjärjestyksestä. Seuraavaksi puheenvuorossa rouva Ronzulli. Tässä on tarkistusten käsittely. 182 kappaletta niitäkin on. Ammattipätevyyden tunnustaminen, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden ja tietojenvaihdojärjestelmässä annetun asetuksen muuttaminen. Rova Almiselle, olkaa hyvä. Merci la présidente. Eh, cari Kiitoksia hyvät kollegat. Nykyinen järjestelmä Tämä edellyttää, että meidän täytyy ruveta uudelleen tarkastamaan sisämarkkinoiden takia tätä asetusta. Se on myös tavoitteena, että annetaan uusia ammattimahdollisuuksia tyydyttääksemme vaatimukset ja tarpeet eri jäsenvaltioissa, kun ajatellaan työvoimatarpeita, varsinkin pätevän työvoiman tarvita. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän ja tehneet myös tarkistuksia. Olen tehnyt hyvää yhteistyötä. Meillä on se 82 tarkistusta tullut ja ennen kaikkea ne keskittyvät seuraaviin teemoihin. Nämä ovat ikään kuin kuumia perunoita. Ensinnäkin sairaanhoitajien koulutustaso, soveltamisalueen laajentaminen, sitten ammattipätevyyden kielelliset vaatimukset, osittainen osallistuminen ja sitten ammattikokemuksen määrittely. Ensinnäkin sairaanhoitajan vähimmäiskoulutus. Täytyy muistuttaa, että nyt voimassa oleva säännöstö edellyttää 10 vuoden vähimmäiskoulutusta. Sen jälkeen voisi harjoittaa ammattia työmarkkinoilla, mutta täytyy muistaa myös, että 84 jäsenvaltiossa, siis lähes kaikissa Saksassa, Luxemburgissa ja Hollannissa ei koulutus on jo 12-vuotiainen. Euroopan komissio esittääkin tämän nostamista 12 vuoteen, kuten on jo useimmissa jäsenvaltioissa joka tapauksessa. Esitys perustuu siis tarpeeseen ottaa huomioon ammatin vaatimukset nykypäivänä ja se, että tarjotaan riittävästi koulutusta. Kyse on vähimmäiskoulutuksesta niin, että voidaan paremmin terveydenhoitohenkilöstöä kouluttaa, että he saavat käyttöössä kaiken uuden tiedon tältä alalta. Ei pelkästään ole kyse tieteellisestä tiedosta. Täytyy olla mahdollisuus erikoistumiseenkin, kun työmarkkinat sitä vaativat. Tämä esitys ei pyri pelkästään koulutuksen tasoa kohottamaan henkilöstön parissa, vaan halutaan nimenomaan tarjota tasokkaampaa potilassuojaa henkilökohtaisesti myös siitä syystä, kuten jo totesin jo, tai olen muutaman kerran sanonut, sairaaloissa olen jo muutaman vuoden tehnyt töitä ja tunnen alan varsin hyvin ja haluan tukea tätä esitystä, eli tämä nostetaan 12 vuoteen. Tämän lisäksi 131 tarkistuksessa pyydän harkkineilta kiitos tästä. Ja 132 tarkistusta tuenkin siinä, että jäsenvaltiossa olisi koulutusjärjestelmä, joka olisi jatkuvaan koulutuksen perustuva, että voitaisiin taata, kuten totesin, nämä uudet tarpeet tällä alalla. Täällä on myös 32-36 tarkistuksia ja 133-136 tarkistuksia, jotka sen sijaan esittävät 10 vuoden vähimmäistasoa. Siinä ei oikeastaan mitään muutettaisi ajatellen nykyistä lainsäädäntöä, se jäisi sellaisekseen. Minun mielestäni tässä rangaistaisi niitä maita, joissa, siis useimmissa maissa on ollut jo pitkään vähimmäiskoulutus 12 vuoden ajan. Entäpä sitten soveltamisalan laajentamista koskemaan esimerkiksi notaareja, Tässäkin on hyvä muistuttaa, että sen jälkeen kun tuomioistuin antoi oman päätöksensä 24. maaliskuuta 2011, niin komissio on ajatellut esitettäväksi, että tämän direktiivin soveltamisala laajennettaisiin koskemaan notariakin, kun ajatellaan minkälaista toimintaa he harjoittavat tietyissä isäntävaltioissa. Totta kai on monet kansalliset tahot ovat tämän asettaneet kyseenalaiseksi ja moni jäsenvaltio onkin pyytänyt, että tämä kysymys tulisi käsittelyyn erikseen. Ehkä tässä tulisi myös delegoituja säädöksiä, eli erikseen käsiteltäisiin. Sitten kolmas kysymys, eurooppalaiset puitteet. Mielestäni tässä pitäisi olla mahdollisuus, että kun on tehty vaikutusten arviointiselvitys, selvitys, se pitäisi hoitaa ja katsoa siitä, mitä hyötyä ehkä tästä ammattikortista olisi eri ammatin harjoittajille. Ja kuinka paljon se kustannuksia tulee, kuten komissiokin on esittänyt. Eli pitäisi arvioida ensinnäkin tätä vaikutusten arvioinnissa pätevyystodistusta. Ja ehkä se tulisi sitten vapaaehtoinen ja myöhemmin, jos sitä hyötyä on, pakollinen. Minä olen esittänyt, että vaikutusten arvioinnista Angelilla ja Tuuluuden ovat myös tukeneet tätä tarkistusta. Tässä pitäisi tämä olla nopeampi ja yksinkertaisempi, niin että ehkä olisi neljä viikkoa. Tämä pitäisi olla avoimempikin tämän todistukseen ja, ja tästä pitäisi poistaa esitetty vaatimus. 72, 6, 7 menevät nimenomaan tähän suuntaan. Vielä yksi kohta, joka liittyy kielitaitoon ja sen arvioimiseen. Siellä on useita tarkistuksia, 39, 40, 58, 76, 2, 107, nimittäin, että kun tässä puhutaan siitä, että harjoittajalla olisi mahdollisuus myös toisessa jäsenvaltiossa harjoittaa ammattiaan, totta kai, koska se liittyy myös kielitaitoon, niin teoreettisten ja käytännön taitojen arviointi ammattiharjoittamassa ja nyt se myös sen takamista, että se voidaan hoitaa puolettomasti ja avoimesti. Ei tässä tietenkään voi antaa mitään erityisoikeuksia kielitaitoisemmille työmarkkinoilla. Ja näiden vaatimusten täytyy olla siis hyvin järkeviä. Henkilökohtaisesti en ole ihan varma tarkistuksista 106. Benai Massilta, anteeksi jos nyt äänes, ää, äh, lausui väärin nimensä. Siinä puhutaan riittävästä jäsenvaltion kielen osaamisesta. Se on hiukan sen syrjivä, mikä sitten on riittävä taso kielitaidossa, millä tapaa se mitataan. Eli olen hiukan sen epävarma tämän suhteen. Sitten os, 80, 891 tämä osittainen pääseminen voisi tarjota tiettyä oikeusvarmuutta ammatinharjoittajille. Ikään kuin voitaisiin, tarjotaan korvauksia myös niin, että voisi ammattiaan harjoittaa toisessa jäsenvaltiossa paremmin ilman, että kuitenkaan siinä edellytetään ammatinharjoittajilta, että pitäisi esimerkiksi kokonainen uusi kurssi käydä läpi, jotta voisi tehdä tuossa jäsenvaltiossa työtä. Jäsenvaltiot vara evätä tämän käytön, jos on yleisen edun perusteita. Täällä on tarkistuksia tullut kollegoilla, niin että otetaan huomioon yleinen etu. Se ei välttämättä ole riittävä. Kuitenkin haluavat, että tämä osittainen mahdollisuus olisi luvanvaraista. Minäkin olen tämän puolesta silloin, kun on kysymys terveydenhoitoalasta. Ja ylipäätään kansanterveyteen liittyvissä ammateissa, koska tämä pitäisi käsitellä erikseen. Muilta osin tästä on puhuttu paljon myös Envivaliokunnassa. Sitten viimeinen kohta. Sen lisäksi, että pitäisi taata työmarkkinoille pääsy, niin alkuperä valtion pitäisi myös tarjota korvauksia toisessa jäsenvaltiossa, niin jos on tuossa jäsenvaltiossa toimivaltainen viranomainen, tämä kohtuu palkkio perustuu ihan järkisyihin. Ensinnäkin voi olla, että se on helpommin myös todennettavissa. Ja toiseksi syysi, että jos ajatellaan kaikkia toimia sisämarkkinoilla, niin siinä on viitattu näihin vaatimuksiin. Ja kyse on nimenomaan palkallisesta työstä. Ja kolmanneksi pakollinen palkkio, jos edellytetään, että on erilaisia toi, toi, käytänteitä jäsenvaltiosta toiseen. Tässä tapauksessa minäkin olen hiukkasen epävarma, että tarkistuksia Turuselta, Hirschiltä, Harkinilta, jotka haluavat, että tämä kokonaan poistettaisiin. Toisin kuin mitä tähän asti olen sanonut, että se olisi aika, aika vaikea tätä varmentaa varsinkin. 27. syyskuuta mennessä pitää aikaan saada kompromissitarkistukset ja sitten toimitamme äänestyksen tästä 9. marraskuuta. Kiitoksia kovasti, herra Kristensen ja sitten Thomas Händel. Tack för det, øh, fru formand, och tack till ordförande for hennes arbete. Så, øh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. ja paljon, Paljon kiitoksia. Tässä otettiin paljon tärkeitä asioita esille näissä tarkistuksissa ja on tärkeää myöskin varmistaa, että vapaa liikkuvuus taataan tässä. On tärkeää, että on myöskin sopiva tasapaino työntekijöiden vapaan liikkuvuuden ja myöskin jäsenvaltioiden etujen välillä, jotta siellä voidaan vastuullisella tavalla harjoittaa ammattia. Me olemme keskittyneet siihen, että komission sanamuoto olisi täsmällisempää. Tässä olisi tarkoitus saada aikaiseksi sellainen muotoilu, jota käytetään myöskin palveludirektiivissä. Haluaisimme sitä tässä yhteydessä myöskin painottaa. Sitten haluaisimme myöskin koska monet tarkistukset liittyvät työmarkkinaosapuolien jotka olisivat myöskin mukana tässä sanamuodossa. Haluaisimme myöskin välttää sen, että tässä kohdeltaisiin eri tavoin eri palkkoja. Ja totta kai haluamme myöskin pohtia sitä, että pitäisikö tässä nyt ehdottaa vielä muita tietoja tai tiedottamista, jota voidaan sitten soveltaa myöskin tuon lähettämisen yhteydessä. Haluamme tässä parantaa myöskin näitä kielellisiä vaatimuksia siinä suhteessa, että sitä voitaisiin valvoa ja että myöskin tämä tunnustettaisiin niin kuin komissio ehdottaa. Tätä ei sovelleta kaikkiin sektoreihin kuitenkaan. Haluaisimme tässä saada sopimuksen aikaiseksi näissä ehdotuksissa. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Thomas Handel, sitten Harkki. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Haluaisin nyt tässä puhua kolmesta asiasta. Ensimmäinen ja tärkein mielestäni on tämä edellytys saada harjoittaa jotakin ammattia. Jos käydään keskustelua siitä, että jäsenvaltiot, jossa on jo 12-vuotinen edellytys tähän, että näitä syrjittäisiin, jos pysytään kymmenessä vuodessa, niin tässä oikeastaan sitten koko ehdotus menee päälailleen. Minä haluan painottaa sitä, että jos tänä päivänä tietyissä maissa – joilla on olemassa tietty koulutusjärjestelmä, jossa kymmenen vuoden jälkeen valmistutaan. Jos tämä halutaan muuttaa, niin se liittyy siis siihen, että ainoastaan sellaiset ihmiset, joilla on kaikkein korkein pätevyys, pääsevät esimerkiksi lääketieteellisiin toimiin. Ja tämä on mielestäni kontraproduktiivista, koska ainoastaan siis esimerkiksi puolet peruskoulun päättäneistä ei pääsisi ollenkaan näihin lääketieteellisiin ammatteihin, ja tämähän nyt ei käy ollenkaan, koska kun ajatellaan väestörakenteen kehitystä, niin maat, joilla on tällaiset ehdot, pyrkivät sitten saamaan näitä työntekijöitä muista jäsenvaltioista, ja tämähän nyt ei tässä voi olla taustalla. Saksassa on niin, että joku, joka, jolla on peruskoulu, peruskoulun päät väestötodistus niin sitten tämä henkilö pystyy esimerkiksi mennä oppisopimuskoulutukseen. Ja tässä tämä ei ole tarkoituksenmukaista, että tässä olisivat nämä yleiset pätevyydet myöskin mukana. Ja haluaisin, että tässä, tästä vielä käytäisiin keskustelua varjojen kanssa. No sitten toinen asia, joka on tärkeä, liittyy kielitaitoon. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä mielessä, että tässä, tätä ei pitäisi soveltaa äh, syrjivästi, mutta haluaisin nyt kuitenkin tässä muistuttaa, että kun ajatellaan esimerkiksi äh, lääketieteellisiä ammatteja, niin on kyllä äärimmäisen tärkeää esimerkiksi potilaan ja henkilökunnan kanssa, että olisi äh, tietty taso kielitaidossa, koska kysehän tässä on potilaan turvallisuudesta, ei sitä saa aliarvioida. No tämä syrji, syrjittävyysaspekti on tässä nyt yhtä tärkeää kuin potilaan turvallisuus ja kuluttajan turvallisuus. Ja sitten haluaisin vielä painottaa sitä, että on tärkeää myöskin ajatella kustannuksia, mutta sen ei pidä olla mikään hylkäämiskriteeri tai työmarkkinapoliittinen kriteeri, kun ajatellaan näitä pätevyyksien tunnustamista. Ja tässä on myöskin olemassa ehdotus näiden 180 ehdotuksen joukossa. Varmasti me löydämme tässä järkevän ratkaisun, joka ei sitten voi johtaa siihen, että ihmisiä ihmisten pätevyyksiä tunnustetaan toisissa jäsenvaltioissa ainoastaan näiden kustannuksen osalta, tai että mahdollisesti he eivät sitten, heitä ei tunnusteta näissä jäsenvaltioissa. Haakin ja sitten mikä? Vielen Dank, ich möchte... Kiitoksia paljon. Anteeksi. Oi, anteeksi, anteeksi. Thank you, I'll be... Kiitos hyvin lyhyesti Pari kommenttia. Ensinnäkin kiitos valmistelijalle osittainen pääsy äh, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja kaikki nämä kysymykset. Mitä tulee ammattilaisiin terveydenhoitoalalla ja heidän liikkumisensa, niin haluaisin tiukentaa hiukan komission asiakirjaa siinä, kun siinä puhutaan kurinpitotoimenpiteistä, jos jokin henkilö väliaikaisesti siirretään pois tehtävistä tai otetaan häneltä toimintaoikeus pois niin koko jäsenvaltion alueella, niin tämä pitäisi ottaa huomioon, eikä pelkästään vain se, että heillä on ollut oikeus harjoittaa tai että tämä oikeus harjoittaa ammattia on mm, perutettu. Tässä on useita mahdollisuuksia. Olen samaa mieltä Handelin kanssa, kun katsomme tätä direktiiviä, niin meidän täytyy tietysti taata hyvä kuluttajan suoja ja potilasterveys. Turvallisuus, se on erittäin tärkeää. Mitä tulee sitten aikatauluun, eurooppalaisen ammatti kortin validointi. Tämä on hyvin viisasta ja jos emme nyt halua kuitenkaan mitään viivästyksiä tähän, niin sehän olisi silloin syrjivää niille, jotka liikkuvat maasta toiseen. Ajattelen sellaista tilannetta, jossa todella on jotain lisätietoa vaadittuna vaikkapa yhden mukainen ajanjakso on siis liian lyhyt ja meidän pitäisi siis saada aikaiseksi jotain sellaista, joka tekee tästä joustavampaa, mutta ei liian joustavaa niin, että jäsenvaltiot voivat käyttää tätä verukkeena olen samaa mieltä jälleen kerran näiden ammattilaisten taitopäivityksestä. Ja sitten kielikysymys. Olen samaa mieltä Händelin kanssa siitä, että se ei saa olla syrjivää, mutta jos ajatellaan julkista terveyttä ja terveydenhuoltoa, meidän on taattava se, että pätevyys on sillä tasolla, että se ei millään lailla aseta turvallisuutta ja terveyttä kyseenalaiseksi. Ja tässä olivat pääkohdat, jotka halusin tuoda teidän tietoisuuteen. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kun tässä nyt ajatellaan eri keskusteluja, joita olen käynyt eri koulutusasiantuntijoiden kanssa, jotka, ovat, jotka olivat eri maista kotoisin, niin Haluan tässä kahdessa asiassa olla samaa mieltä Thomas Hendelin kanssa. Tässä argumentoitiin sitä, että se että herkistetään tähän kielitaitokysymykseen. Tämä on hyvin, hyvin tärkeä osa, äh, kun ajatellaan tätä suhdetta juuri nimenomaan terveydenhuoltoalalla. Sitten toinen asia on se, että uskon, että jos katsomme, tarkastelemme maita hiukan tarkemmin, jossa vähimmäiskoulutus on kymmenen vuotta, niin havaitsemme, että niiden, niiden joukossa ovat kaikkein korkeimman koulutuksen saaneet Euroopassa tunnustetut henkilöt. En nyt tässä puhu omasta maastani, mutta nämähän ovat usein vertailukelpoisia muiden maiden kanssa. Eli tämä vähimmäiskoulutus, ei tähän pitäisi tätä 12 vuotta väkisin asettaa, vaan tässä pitäisi olla joustava. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Komissiokin saa suun vuoron, herra Kitsch. Merci, la, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan muutama kommentti, koska tämä on teidän keskustelunne ja teidän päätöksennekin viime kädessä. Kiitos Ron Zullin lausunnosta ja kaikesta tämän parissa tehdystä työstä. Liikkuvuus Euroopassa on aika heikkoa ollut tähän verrattuna muuhun maailmaan. Ensinnäkin kielitaidoista. 154, 155 ja 162 tarkistukset. Se, että olisi yhteys kielitaitojen selvittämisen ja pätevyystodistusten selvittämisen välille. Meillä on aina ollut aivan liian erikseen ja se vaatii, on nykykäytäntö. Jos komissio haluaa muuttaa jotain, niin muistakaapa, että jos lääkärin pätevyys automaattisesti tunnustetaan, niin se joutuu kyseenalaiseksi. Joku sanoo, että ai ei, kun pitäisi olla kielitaitoakin sillä tasolla kuin olisi meidän maassaan opiskellut lääketiedet, eli siis aika lailla kielitaitoa. Eli komissio on aina ollut sen puolesta, pitäkää kielitaidot ja todistusten selvittäminen erikseen. Totta kai olemme tietoisia siitä, että kansalaisten täytyy löytää tyydyttäviä ratkaisukeinoja saadakseen takuun siitä, että lääkäri ja potilas puhuvat samaa kieltä, mutta miten se sitten onnistuu? Olemme kiitollisia tuesta ammattikortille. Komission jäsen Barnier on tässä tarttunut parlamentin toiveeseen, että toivottavasti saadaan tukea myös jatkossakin. Totta kun kansallinen hallinto näkee sen miekkosen eri näkökulmasta, niin saa nähdä, mitä se toimii. Vaikutusten arviointi, siis jos se tehdään järjestelmän käyttöönoton jälkeen, niin ihan hyvä meille. Sitten vielä, kun haluatte nuorten liikkuvuutta lisätä ja puhutte myös harjoittelusta, tässä jotain sellaisia merkkejä siitä, että palkallinen harjoittelu pitäisi poistaa. Meille tietenkin on hyvä, että ylipäätään harjoittelun parissa halutaan jotain saada aikaan säännellyssä ammateissa, mutta nyt täytyy miettiä, että nyt ollaan sisämarkkinoilla, eikä silloin, silloin kyse vain palkallisesta toiminnasta työllisyyspääosastokin tekee jotain tämän parissa, eli kuinka pitkällä voidaan mennä. Me olemme rinnallainen, mutta jäsenvaltiot kyllä sanovat, että te menette pidemmälle kuin on mahdollista sisämarkkinoilla. Lopuksi yksi asia vielä. Vilkaista keskustelua on käynyt myös notaareista. Katsotaan, mitä toinen lainsääntäjä tästä lausuu eivät oikein tykkää meidän esityksemme näin osilta, koska aika paljon riitatapauksia on tullut. Tässä on aika hankala se, että tarvitaanko on ehkä tähän joiden tuossa kappaleen notaarien poissulkemiseksi tuomioistuimen äh, päätöksessä on paljon perusteluita ja niitä ei voida hajottaa. Jos nyt ei löydy ratkaisua notaarien varten, niin se täytyy löytyä aikaisemmin, mutta pidetäänpä tämä avoimena, jos ei sitä hoideta tässä välineessä, niin jossain toisessa. Sitten viimeisenä, mutta vähimpänä, 10-12 vuotta terveydenhoitoalalla. Siellä on hyvät perustelut jo tarjottu, en niitä toista, en sano mihin suuntaan tässä mennään keskustelussa. 12 vai 10 vuotta sitten. Tähdentäisin vain sitä, että direktiivissä on tietty määrä vuosia peruskoulutukselle, koska on eroja paljon siinä, missä vaiheessa mennään ammatinharjoittamiseen. Ja jos jopa peruskoulutusta leikataan, niin sitten otetaan kyllä takapakkia. Oikeastaan peruskoulutusvuosi tarvitaan ratkaisu, koska tietty ikä tarvitaan, jos lähtee muualle. Lainsäätäjät tästä päättävät. Kiitoksia kovasti. No ennen kuin annan vielä puheenvuoron esit- valmistelijalle, niin minä käytän nyt Jukka väärin puheenjohtajan asemaani ja pari-kolme kommenttia kielikysymykseen. Aika olen yllättynyt olen komission vastauksesta, koska voitan sanoa, että teoriassa pätevyys ja kielitaito ovat tavallaan erinäisiä kysymyksiä, mutta – muistapa yhden aihepiirin, joka liittyy patentteihin. Se oli ikään kuin vihittyjen välistä keskustelua ja se oli pattitilanteessa, kun moni vaati, että jokaisella pitäisi olla mahdollisuus omalla äidinkielellään äh, mahdollisuus puhua, tutustua patenttiin. Minä nyt jonkun verran englantia osaan, mutta en nyt voisi itse kyllä hyväksyä että minua hoitaisi joku, joka vaatisi, että puhuisin englantia tai tai annetaan jotain muutamia kuvioita vaan paperilapulle. Ei kyllä tässä nyt olla vakavissaan. Jos ajatellaan tarjotun terveydenhoidon laatua, niin kun ajatellaan hierarkiakin, niin kyllä tästä täytyy tajuta, missä marssijärjestyksessä mennään. Totta kai voi olla, että notaarien parissakin on väärinkäytöksiä tarifeissa, mutta jos ajatellaan tilannetta meidän näkökulmastamme varsinkin terveydenhoidossa ja miten ammattiharjoittajat hallitsevat potilaan kieltä, niin kyllä se minusta nyt on vähimmäisvaatimus. Sitten koulutuksesta sellainen vaikutus syntynyt, että tässä menee vähän kahteen eri suuntaan – pannaanko lisää koulutusta vai vähemmän koulutusta. No siitä nyt kyse onkin nimenomaan esityksessä. Ja sitten notaarista puheen olen vielä, kuten muutkin ovat tästä saaneet vihiä, niin minä kyllä ajattelisin niin, että ei nyt välttämättä tarvitse tämän säädöksen myötä parata tähän herkkään tasapainoon, jonka me olemme jo löytäneet aikanaan palveludirektiivissä. Me tiedämme, kuinka paljon siitä jouduttiin neuvottelemaan ja kuinka paljon oli kyse myös soveltamisalasta palveludirektiivin kohdalla. Tavallaan se on tämä emo-direktiivi ja siellä jouduttiin keskustelemaan parlamentin neuvoston kesken tästä, eli pidettäkö nyt vain siitä kiinni, kun tietääkseni noita notaria ei kyllä ollut suljettu soveltamisalan ulkopuolelle – ei implisiittisesti eikä eksplisiittisesti. Valmistelijan kanssa voitaisiin tätä miettiä ja nimenomaan tätä yksittäistä kohtaa. Näin. Rouva Ronsulli, saatte sanoa viimeisen sanan. No in realtà non volevo... No ei, kun en halua nyt sen enempää yhteenvetoa esittää, koska olen jotakin samaa mieltä lähes kaikkien täällä puhuneiden kollegojen kanssa. Viittaa siihen, mitä tekin juuri totesitte, rouva puheenjohtaja. Olen siitä samaa mieltä. Kun ajatellaan kielitaitoa, varsinkin terveydenhoitoalalla, ja tällainen vähimmäisvaatimus, kuten te totesitte, on sellainen, joka kanssa voi olla aivan samaa mieltä. Mutta kieli on tärkeä asia myös jos se vähimmäisvaatimuksena on, niin kyllä se edellyttää koulutustakin. Ja olen erittäin tyytyväinen, että komissio on panneemassa sinne ihan tarkkaan vuosimääränkin, ikään kuin, ettei vaan kymmenen vuotta vähimmäisvaatimuksena, vaan tarkemmin. Olen tyytyväinen, että tällainen esimerkki otettiin. Nimittäin, jos ei halua, että hoitaa joku sellainen, joka ei osaa ranskaa, vaan hoitaa jollain toisella kielellä teitä, niin, niin se on teille aika hankalaa. Kun ajatellaan ikään kuin teidän oikeuttanne, jos lääkäri ei välttämättä osaa samaa kieltä, kyllä pitäisi olla tavallaan oikeus tulla hoidetuksi sellaisen henkilön voimin, joka on tavallaan sellainen, joka on samassa maassa opiskellut, miksi sitten kuka sitten oikeastaan määrittää, mikä se sama koulutus on, jos on erikielinen. Pitäisi olla todellakin tällainen vuosimääräinen vaatimus, jota kaikilta vaaditaan, mutta anteeksi nyt vain ei mitenkään epäkohteliaisuuttani tai provokatorisesti, mutta ihan myönteisessä hengessä. Saksa aina väittää olevansa moottori Euroopassa lähes kaikessa. Ja te totesitte juuri, että kun ajatellaan tätä palvelua, jos pannaan kaksi vuotta lisää, niin ettei se olisi mikään ratkaisu. Italialaisena sanona jos Italiassa 12 vuotta saadaan aikaan, niin eiköhän se onnistu Saksassakin. Olikin tilanne sitten mikä tahansa. No niin. Tämän koulutusesikuva analyysin jälkeen esittäisin, että hyväksymme aikataulun, josta on sovittu valmistelijan kanssa, eli me käymme läpi kompromissitarkistukset 8. lokakuuta. Sen jälkeen Rova Vernio ei, vaan me äänestämme 9. lokakuuta ja IMKO puolestaan käsittelee äänestyksessä meidän lausumiamme 29. 28. marraskuuta. Ai Henna, lautako jotakin vastata vielä koska nyt pikkusen aikaa on, ja kiva, että meillä on sisältökeskusteltuakin, niin ihan mieluusti saatte vielä puheenvuoron näistä kahdesta vuodesta. Ja lääkäri on puhuttava Saksa, eikö? you, Frau President. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Niin, aivan lyhyt kommentti tässä. Se, joka Saksassa ammattikoulutuksen jälkeen menee terveydenhoitoalalle – niin tällä henkilöllä on jo 13 vuotta takana, on 10 vuotta ammatillista koulutusta, 10 äh, vuotta koulu, koulua, peruskoulua ja kolme vuotta ammatillista koulutusta. Jos me nyt tässä sitten äh, voisimme kielellisesti päästä pieneen muutokseen, niin me pääsemme lähemmäksi toisiamme Euroopan tasolla. Bien. Alors, c'est ce qui vous reste. Hyvä. Eli 8. lokakuuta mennessä Tämä täytyy hoitaa. Ja varmasti valitsitte itse yhteisen kielen ja onnistutte myös laatimaan kompromissit. Tuskinpa on kyllä Ranska teidän kesken. Sitten kohtaan 12 esityslistalla. Siinä puheenvuoron saa rouva Lope Fontanier. Tässä tarkistuksia 160 Kyse on lausuntoluonnoksesta. Se menee talousvaliokuntaan. Euroopan meri- ja kalatus, kalatalousrahasto. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin ilmaista tyytyväisyyteni siitä, että kaikki poliittiset ryhmät ovat nyt halunneet esittää tarkistuksia ja uskon, että nämä tarkistukset varmastikin melkein kaikki voidaan ottaa mukaan ja ne varmasti parantavat tätä tekstiä. Pääosa tarkistuksesta liittyvät turvallisuuteen ja terveyteen, koulutukseen, pienimuotoiseen kalastukseen, nämä elementit siis pyrkivät työpaikkojen luomiseen sekä monimuotoistamiseen tulevan viikon aikana aloitamme työn ja uskon, että kahdeksassa päivä lokakuuta varmasti pääsemme jo kompromisseihin ja saamme sellaisen tekstin, jonka osalta toivon mukaan kaikki ovat samaa mieltä. Näistä tarkistuksista haluaisin sanoa, että olen suurimman osan kanssa samaa mieltä Erityisesti haluan ottaa esille sellaiset, jotka liittyvät oikeuksien ja työpaikkojen luomiseen, työntekijöiden aseman parantamiseen, työtarkastukseen ja tukeen tälle sektorille sekä myöskin nuorten tukemiseen, jotta he voisivat päästä kala-alalle toimimaan ja myöskin <clears throat> sosiaali- työmarkkinoisapuolten osallistuminen on hyvin tärkeä asia ja samoin myöskin liikkuvuus työmarkkinoilla on hyvin tärkeää, kun otetaan huomioon myöskin haavoittuvaiset ryhmät. Ja kuten sanoin, niin uskon, että pääsemme kaikista näistä tarkistuksista kompromissiin. Mutta sitten tässä on joitakin tarkistuksia, joita haluaisin nostaa esille. Aluksi SD-ryhmän edustajalle. Pääosa tarkistuksista voidaan varmasti hyväksyä kompromissimuodossa, mutta tässä on enemmän epäilystä sitten sellaisten kohtien osalta, sellaisen tarkistuksen osalta, joka on 7, 16 ja kysymys on kalastajien määrittelystä. Ja tässä komission määritelmä on se, että kaikki, jotka toimivat laivalla ja työskentelevät vesiviljelyn parissa, eh, tässä Kristensenin tarkistuksessa otetaan mukaan myöskin laivan omistajat. No, eh, tämähän on tietysti tavallaan ilmeistä, mutta kysymys ei eh, välttämättä kuitenkaan ole samasta asiasta, mitä komissio tässä ajaa takaa. Ja senpä takia en luota tähän tarkistukseen. Mitä sitten tulee sanoni IRCin tarkistukseen, niin en usko, että ne aiheuttavat mitään suurempaa ongelmaa, mutta en oikein ymmärtänyt tarkistusta 101, joka viittää sijoituksiin mm, laivalla. Tässä on mukana kohta, joka mielestäni on sellainen, joka se rajoittaa komission tarkoittamaa ö, asiaa. Ja mielestäni olisi hyvä lisätä kuitenkin, tai jättää tämä komission teksti silleen ja ö, toimia sillä tavalla, että tähän ei tulisi mitään lisäkohtia tämän tarkistuksen pohjalta. Sitten Lambertin tarkistukset, ne ovat minun mielestäni aivan ok, ja niissä kysymys on pääasiassa ympäristösuojelusta. On muistettava, että ympäristösuojelu on otettava mukaan kaikkiin EUn politiikkoihin. Ja äh, epäilen, josko todellisuudessa itse asiassa nämä voidaan ottaa käsiteltäväksi tämän lausunnon osalta vai pitäisikö ne käsitellä ympäristöasioiden yhteydessä, mutta joka tapauksessa sitä me päätämme. Ja näin ollen pidän siis näitä täysin käsiteltävissä olevina. Sitten Suberin tarkistukset. Tässä on ongelmia tiettyjen tarkistusten osalta, erityisesti 95, 105, 100, 124, 126 tarkistusten osalta muun muassa, sillä näissä jätetään pois komission tekstissä oleva sana kilpailukyky ja se korvataan muun muassa sanavuus tai sitten siitä että tämä kilpailukyky sanotetaan tykkänään pois. No minä olen sitä mieltä, että on tärkeää puhua myöskin kilpailukyvystä sillä sehän tarkoittaa sitä, että myöskin tutkimuksen, kehityksen ja teknologiaan sijoitetaan, ja sen takia minun mielestäni olisi hyvä, että tämä kilpailukyky-sana säilytettäisiin sitten tarkistus 102 Zuberilta. En ymmärrä, miksi hän haluaa ottaa pois johdantosakappaleen 37, koska siinä puhutaan kuitenkin parhaiten käytäntöjen jakamisesta ja näiden tukemisesta. Minun mielestäni tämä on täysin myönteistä ja senpä takia se on ihan ok. Sitten 103 tarkistus siinäkään ole täysin samaa mieltä. En ymmärrä, minkä takia tästä halutaan ottaa pois se mahdollisuus, että on mahdollisuus myöskin pienimuotoisen kalastukseen ja miksi he eivät voisi saada tällaisia taloudellisia tukia, jotta he voisivat monimuotoista työsarkaansa. On muistettava, että kalastajilla on vain tietty aika harjoittaa kalastusta ja sen takia olisi ihan hyvä, että heillä on tukia sitä varten, että kun he eivät voi kalastaa, niin tämä toisi sitten lisää työtä ja kenties myöskin töitä muillekin sektoreille ja vaikkapa matkailun alalle tämä voisi olla myönteistä, niin että sen takia nämä tuet ovat ihan hyvästä. Sitten tarkistus 146. Tämä on sellainen asia, josta meidän esittelyiden kesken pitäisi keskustella, onko tämä mielestämme hyvä vai ei. Kysymys on kuitenkin kalastuksen siirto-oikeuksien myöntämisestä. Ja Zuberin tavoin olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tämä komission teksti on parempi. Ja tässä pari tarkastusta siis vain, jotka aiheuttavat minulle ongelmia, mutta muuten uskon, että voimme äänestää niiden puolesta ilman sen kummempia ongelmia. Kiitoksia. Selvä. Herra Kristensen. Tack för formen och tack till... Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myöskin esittelijälle tästä työstä ja kiitokset myöskin näistä huomioista liittyen tarkistuksiin. Olen iloinen siitä, että tässä jatkamme yhteistyötä. On totta kai on tärkeää, että me saamme tukea ja että keskitymme tähän sosiaaliseen ulottuvuuteen myöskin kalastuksessa. Täytyy katsoa, että kun nyt katsotaan tämänhetkistä tilannetta, niin nämä kalastusalukset ovat hyvin teknisiä, moderneja välineitä, joita täytyy voida käyttää. Ja totta kai tämä vaikuttaa sitten myöskin koulutukseen, kun ajatellaan näitä välineitä. Kun nyt esimerkiksi pitkään ollaan merellä pitkiä aikoja, niin on hyvin tärkeää, että näitä välineitä osataan käyttää. Mutta nyt haluaisin sitten puhua niin, haluan todeta, että olen iloinen siitä, että tämä yhteistyö on toiminut erittäin hyvin ja haluan, että jatkamme samalla linjalla. Kiitoksia. No, jollei muita puheenvuoropyyntöjä ole, niin voin antaa puheenvuoron herra Lejejerille komissiosta. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja mahdollisuudesta ottaa kantaa tarkistuksiin neljä kommenttia englanniksi, jos passaa. Ensinnäkin lisää sanamuotoiluun, jota moni tarkistus on esittänyt. Tässä nyt ottaisin vain sen verran esille, että jos sinne laitetaan jotain lisää, niin vaarana on, että luettu ei olekaan tyhjentävä. Eli jotkut jäävät ulkopuolelle ja siitä tulee ongelmia sitten jälkikäteen. Tämä on vastoin toisia tarkistuksia, jotka todellakin tuovat lisätoimintoja, joita ei alun perin ajateltu mukaan otettavaksi. Korostaisin vain, että 53 tarkistuksessa se, että kun sellaiset kumppanit, jotka haluavat kumppaniyrityksessä toimia, niin ei tällaista muotoilua ollenkaan ajateltu alun perin. Ehkä sitä kannattaa vielä miettiä. Toiseksi kysymys, joka, joka liittyy sijoinvestointeihin, laitteisiin esimerkiksi ehkä siitä syntyy ongelmia, kun ajatellaan laitteita ostetaan, jotka oikeastaan ovat tuotantoinvestoinnia, kun niitä ei ole käytetty koulutukseen. Eli siinä kyllä alantaa mahdollisuuksia myös kalastuslaitteiden ja välineiden modernisointiin ja tehostetaan myös laivastoa. Siinä voi olla, että tavallaan pääomitus saa liian ison aseman. Sitten kolmanneksi Täällä on esitetty joitakin edellytyksiä lisäehdoille 76 tarkistuksessa esimerkiksi, niin että jäsenvaltion pitäisi tehokkaasti soveltaa sääntöjä sosiaalikysymyksissä, työ- ja terveydessä ja turvallisuudessa. Voi olla, että jäsenvaltio jäisi vajaaksi talousrahastosta tulevia varoja, jos on vielä määräyksiä joita ei ehkä noudateta. Tästä saattaa syntyä ongelmia jossakin kysymyksissä. Tämä nyt enemmänkin kysymyksenä, johon on puututtava. Sitten vielä aivan lopuksi omistajuuden siirtäminen. Sitä halutaan laajentaa koskemaan perheyrityksiä ja sellaisiin tilanteisiin, joissa voitaisiin myös monipuolista elinkeino toimimaan. Jos ajatellaan Hermes on niin myös perheyritys, se tuottaa luksustuotteita. Jos sen kokoinen ja niin varakas yritys siirretäänkin omistajalta toiselle, niin silloin ei ole oikeastaan mitään rajaa enää. Ja sitten törmätään kyllä ongelmiin. miettikää, että vielä, voitaisinko ehkä mahdollisesti tällaisia mahdollisuuksia rajoittaa. Madame la rapportrice. Rouva esittelijä. Merci, Kiitos. Simplemente darla. Haluaisin vain kiittää mm, herra Kristensen ja uskon, että teemme oikein hyvää työtä myöskin Rova Lambertin kanssa ja muiden kanssa. Ja komission osalta sanoisin, että mm, nämä seikat ovat hyvin mielenkiintoisia ja ihan tyynesti tarkastelemme niitä esittelyiden kesken, jotta voimme keskustella näistä asioista ja mietimme, mitä mieltä olemme, mutta on varmasti hyvin tärkeää ottaa ne huomioon. Kiitos. Merci Kiitoksia kovasti ja rouva valmistelija. Toimitamme äänestykseen tästä ja tarkistuksista, jotka meille sitten esitettiin aikanaan huomenna ei, ei, anteeksi, anteeksi, anteeksi. Ei siis, kun puhun te esittelette siis meille kompromissitarkistuksia 89. lokakuuta. Sitten äänestämme sen jälkeen jälkimainingeissa. Ottaen huomioon kaikki ne tekijät, joista tänäänkin on kuultu. Ja kun kalastusvaliokunta siitä äänestää 29. marraskuuta, näin olemme hoitaneet hommamme tältä iltapäivältä. Kiitoksia osallistumisesta. Kiitos tulkeille tuesta ja huomenna tavataan yhdeksän ja äänestyskorttien kerran. I